So, liebe Kolleginnen Kollegen. Hyvät kollegat, aamun maratonin jälkeen, äänestysten jälkeen, nyt iltapäivällä meillä on joukko tärkeitä asioita esillä. Esitystän kohta 14 on etenemissuunnitelman siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 tähtäyksen suunnitelma EUlle ilmastonsuojelun ja vähähiilisen talouden alueella. Me olemme päättäneet laatia tästä mietinnön parlamentin kannan lukkoon lyömiseksi. Meillä on esittelijä, joka on Chris Davis. Chris Davisilla on on valmiina työasiakirja, josta me tänään keskustelemme. Ja esittelijälle puheenvuoron. Thank you, Chairman, for giving us... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä, että meillä on tilaisuus keskustella tästä. Kovin moni edustaja ei ole paikalla, mutta tästä mietinnöstä äänestetään valiokunnassa ja parlamentissa ensi vuonna, ja se saattaa olla yksi tämän vaalikauden tärkeimpiä asioita tämä etenemissuunnitelma vähähiiliseen talous, talouteen voisi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Siellä on monenlaisia tavoitteita matkan varrella, eli 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Nämä olisivat no, siis näitä hiilidioksidipäästövähennyksiä. Parlamenttihan on jo hyväksynyt erinäköisiä asiakirjoja tästä asiasta ja myös kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli on todennut, että vuoteen 2050 mennessä päästöjä on vähennettävä 80 prosenttia, mutta huolimatta kaikista näistä asiakirjoista ainoa tavoite, joka EUlla on tästä asiasta, on miinus 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jos tämä etenemissuunnitelma nyt hyväksytään, niin sillä tavoin voidaan kehittää uusia politiikkainstrumentteja koko Euroopan unionissa ja se muuttaa sitten koko tämän lähestymistavan. Tällä hetkellä tämä asiakirja on jumissa neuvostossa ja jos parlamentti nyt tukee tätä mietintöä, se on ihan kaunis ele, mutta sillä ei ole suurta poliittista merkitystä, sillä loppujen lopuksi neuvostolta on myös tultava hyväksyntä. Jos parlamentti kuitenkin hylkäisi tämän mietinnön, niin ja tekisi niin kuin edustaja Eikhautin mietinnön suhteen, niin silloin kyllä komission työltä putoaisi pohja pois. Mitä järkeä on laatia uusia poliittisia aloitteita, jos ne kerran parlamentti hylkää ja neuvosto, ne jäävät neuvostoon jumiin. Eli se olisi paha isku koko EUn ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle ja strategialle. Meillä on parikin kysymystä tähän aiheeseen liittyen, joihin täytyy nyt vastata. Ne ovat monien poliittisten päätösten taustalla. Päätöksiä tekevät edustajat ja ministerit jäsenvaltioissa. Uskommeko todella, että suurin osa tiedemiehistä maailmassa on oikeassa, kun he sanovat, että ilmasto lämpenee ihmisen toimien seurauksena vaarallisen nopeasti, kun ajatellaan ihmisten ja, ja koko planeetan tulevaisuutta. Tästä kannattaa olla huolissaan, sillä viime vuonna päästöt kasvoivat 6 prosenttia. Se on suurempia päästöjen suurentumisia historiassa. Eli nyt pitäisi saada ensinnäkin tämä päästöjen kasvu kuriin vuoteen 2015 mennessä, mutta nykyiset kasvutrendit näyttävät, että tuohon tavoitteeseen ei kyllä millään päästä ja siksi lämpötilat nousevat paljon enemmän kuin kaksi astetta. Jopa neljän asteen nousu on mahdollinen ja jos jatketaan nyt tähän samaan malliin, niin silloin ei tiedetä, että kuinka suuriin lämpötilan nousuihin tässä vielä joudutaan. Kuitenkaan kaikki äänestäjät, ministerit tai, tai Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole samaa mieltä tästä ilmastonmuutoksesta – Minäkin olen kollegani kanssa käynyt keskustelua aiheesta ja olen varmasti kertonut näistä keskusteluista tämän valiokunnan jäsenille sähköpostitse, kertonut minkälaisia lähestymistapoja ja asenteita tähän koko asiaan on ylipäänsä olemassa. Toinen kysymys kuuluu sitten näin. Jos mitään kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan, kannattaako EUn edetä tässä asiassa yksin? Kannattaako esimerkiksi Puolan vähentää riippuvuutta kivihiilestä, kun se kerran tuottaa sillä 90 prosenttia sähköstään, jos Kiinassa esimerkiksi jatkuvasti rakennetaan uusia hiilivoimaloita? Se on vaikea kysymys. Minä sanoisin tähän, että EUn eduksi olisi investoida uuteen teknologiaan ja vähentää riippuvuutta – fossiilisista polttoaineista. On totta, että Kiina edelleen rakentaa näitä hiilivoimaloita. Niiden määrä kasvaa ihan järjetöntä vauhtia ja sama pätee moniin muihin kehittyviin maihin, kuten Intiaan. Mutta on myös totta, että Kiina on nyt maailman suuri vihreän teknologian ja uudistuvien energialähteiden kehittäjä ja niiden sen viisivuotissuunnitelmat perustuvat näihin uusiin teknologiamuotoihin. Onko meillä varaa hävitä tätä kilpailua? tulevaisuus ei perustu mihinkään kivihiilivoimaloihin 20-50 vuoden päästä. Ja huolimatta tästä nykyisestä tilanteesta, niin varmasti kaikki voivat nyt nähdä, miltä tulevaisuus näyttää. Sen pitää perustua vähähiilisiin, vähähiilisiin teknologioihin. Me olemme jo hävinneet kilpailun esimerkiksi aurinkoenergiassa itäisiä kilpailijoita vastaan, ja varmasti meillä ei ole varaa tällaisiin tappioihin enää muilla alueilla – Jopa 60 prosenttia päästöistä tulee, kun hiiltä ja kaasua poltetaan. Euroopan energiasektorilla vallitsee valtava epävarmuus. Kukaan ei halua investoida mihinkään, sillä Euroopan unioni ei anna selviä merkkejä siitä, mihin suuntaan se on etenemässä. energiantuottajat ovat laatineet oman vähähiiliseen talouteen tähtäävän etenemissuunnitelmansa. Ja jo se tosiasia, että nämä tuottajat ovat itse tehneet tällaisen etenemissuunnitelman, todistaa sen, että, että kyllä vähennyksiin pystytään ja muutokseen on todella mahdollisuus. Siellä on kehitetty kriteerejä, sanottu, että pitää tehdä pari asiaa. Ensinnäkin energia-alan pitäisi saada käyttää kaikkea saatavilla olevaa. Ei saa rajoittaa esimerkiksi ydinvoiman käyttöä, jos se on sopivaa. Ei saa rajoittaa hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, jos se on sopivaa, tai uusiutuvia energianlähteitä, sillä varmasti monissa maissa tarvitaan jotakin näistä teknologioista tulevaisuudessa. Ja sitten tuottajat sanovat myös, että meidän pitää parantaa tätä EUn päästökauppajärjestelmää. Sitä on kehitettävä edelleen. Siinähän tarkoituksena oli vähentää päästöjä 1,74 prosenttia vuodessa. Ja päästökauppajärjestelmän toinen tavoite oli se, että sillä pyrittäisiin kehittämään vähähiilisiä teknologioita, mutta hiilen hinta on nyt kuitenkin liian alhainen jotta se ajaisi kehitystä tähän suuntaan, ja se ei ole se, mitä tämä ala nyt haluaa. Tuottajat sanovat, että kun keskusteltiin tästä päästökauppajärjestelmästä viitisen vuotta sitten, niin odotettiin, että hiilen hinta olisi vähintään 30 euroa tonni, eikä sitä, mitä se nyt on 15-16 tienoilla. Ja nyt ennustetaan, että hiilen hinta itse asiassa nousee tästä vuoteen 2020 mennessä, jos toimiin ei, ei ryhdytä. Ja tuotteet sanovat, että itse sanovat jo, että toimiin pitäisi ryhtyä. He sanovat, että jos hiilen hintaa nostetaan ja jos tätä hiilidioksidipäästöjen määrää kiristetään, ja niin, että vähennys on enemmän kuin tuo 1,74 prosenttia, niin silloin markkinat itse antavat niitä oikeita signaaleja ja, ja kehitys johtaa sitten siitä luonnollisesti. En tiedä, pitäisikö näitä rajoja kiristää nyt, mutta meidän pitäisi ainakin antaa jonkinlainen aikataulu sille, milloin se tapahtuu. Ehkäpä vuoden 2020 jälkeen ehkäpä vuonna 2025 tai 30, mutta päätös tästä pitäisi tehdä ja pitäisi kertoa julkisesti, mitä aiomme nyt, jotta koko ala pystyy suunnittelemaan investointeja, sillä mitä kauemmin niillä on näihin suunnitelmiin, suunnitelmien tekoon aikaa, niin sitä parempia niistä tulee. Loppuun vielä pari asiaa. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja talouksien rakenne tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja tässä tulee varmasti olemaan sekä häviäjiä että voittajia. Jotkut yritykset häviävät, toiset voittavat. Sama pätee maihin. Ja jos emme investoi lisää ja anna näitä oikeita signaaleja koko tälle teollisuuden alalle, ne varmasti jäävät sinne häviäjien puolelle ja meillä ei ole siihen varaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos Chris tästä johdannosta. Toivottavasti vilkkaaseen keskusteluun. Minun poliittisessa ryhmässäni oli paljon kiinnostusta varjoesittelijän toimista tämän mietinnön yhteydessä. Oli erinäisiä kollegoja, jotka haluaisivat olla mukana tämän tiekartan 2050 käsittelyssä. Ja Linda antoi minulle tämän, minulle tämän tehtävän ja minä tulen seuraamaan Chrisia siinä, miten mietintö etenee kohti täysistuntoa. Chris sanoi, että tämä kenties on tärkein mietintö, jonka me teemme. Muutkin aiheet ovat tärkeitä, mutta on varmaankin niin, että tämä on eräs kaikkein jännittävimpiä aiheita, koska me harvoin teemme mietintöjä, jotka katsovat tulevaisuuteen puolen vuosisadan verran. Tällainen aikajakso politiikassa on harvinainen. Yleensähän käsitellään ongelmia, jotka ovat ajankohtaisia, joista täytyy huolehtia, tai kenties on kysymys jostakin kymmenen vuoden suunnitelmasta, joten tämä on hyvin kauaskantoinen asia. Tällä kertaa uskalletaan siis katse siirtää vuosisadan puoleen väliin asti, ja minusta tämä on oikein, tämä on myös välttämätöntä. Nimittäin dynamiikka tässä maailmassa on niin valtaisaa, ja jos me, ja me tarvitsemme pitkän tähtäyksen skenaariota, jotta voisimme saavuttaa tuon korkean tavoitteen, pitää lämmön nousu vakaana niin, että se on plus kaksi astetta Celsiusta. Tunnemme kaikki luvut, kasvava väestö, kasvava maailmantalous, kasvava raaka-aineiden ja energian kulutus. Tällä ja ensi vuosikymmenellä tähän vielä tulee lisää siihen pohjaan, joka nyt on jo tiedossamme, ja siksi voi vain onnitella siitä, että Euroopan unioni toimii, voidaan tietysti kysyä, olisiko Yhdysvalloillakin kenties visio vuoteen 2050. Ja me tiedämme, että on olemassa suuria investointisyklejä. Se on täälläkin on todettu. Esimerkiksi voimalat alalla on 30-50 vuoden investointisyklit, joten voimalat, joita tällä vuosikymmenellä rakennetaan, ne ovat vielä olemassa vuonna 2040, kenties vielä vuonna 2050kin ja on tärkeää saada aikaan selkeyttä siihen, mihin suuntaan politiikka aikoo, mitä, mikä odottaa teollisuutta, mikä odottaa yhteiskuntaa ja miten voidaan ajoissa suunnata suunta toiseksi. Me olemme puhuneet täällä aiemmin asioista ja eräs johtopäätös on ollut, että investoinnit ajoissa suuntautuminen oikein ajoissaan edullisempaa, kustannustehokkaampaa kuin myöhempi suuntautuminen. Ja todellakin tämä vuosikymmen vuoteen 2020 on kenties ratkaiseva siinä, pystymmekö saavuttamaan käänteen kasvihuonekaasujen päästöjen osalta ja pystymmekö vaikuttamaan ilmastonmuutokseen ja katsomaan, miten paljon se muutoksia voi saada aikaan ja voiko se kenties saada aikaan meidän kautta lopullisia muutoksia. Kun katsomme komission asiakirjaa, on kysymys kolmesta neljästä suuresta sektorista, energialasta, jonka pitäisi pystyä täysin lähes vapautumaan hiilidioksidista, jotta tavoite voidaan saavuttaa. Teollisuuden täytyy pystyä hyvin suuressa määrin 83-87 prosentin välillä pystymään vapautumaan hiilidioksidista ja liikenneala, jos otamme pois ilma- ja laivaliikenteen 61-64 prosenttia, ja se oli hiilidioksidia ja rakennukset 88-90 prosenttia. Eli koko rakennuskannan lähestulkoon tulisi olla vapaa hiilidioksidista. Se merkitsee sitä, että meidän pitäisi olla nolla energiarakennuksia tai rakennuksia, jotka ovat energian tuotannossa plussan puolella. Me tiedämme, että äh, ottomoottori, dieselmoottori täytyy korvata äh, sähkömoottorilla, vetyautolla tai jollakin muun tyyppi, jonkin muun tyyppisellä voimanlähteellä. Ja mm, voimaloiden osalta valinnan vaihtoehtona ovat uusiutuvat energialähteet, joita on laaja kirjo. Toisaalta on sitten myöskin joitakin, jotka ovat menossa ydinenergian suuntaan, ja ainakin on tuotannossa, energian tuotannossa hiilidioksidivapausta, mutta onko koko atomiketju, energian ketju hiilidioksidista vapaa luku sinänsä, mutta meillä on kuitenkin erinäisiä muita kysymyksiä, joihin täytyy löytää vastauksia. Tarvitaan siis uusi teollinen vallankumous. Siinä on voittajia ja häviäjiä. On teollisuuden aloja, jotka tulevat taantumaan tai kenties katoamaan – ja on teollisuuden aloja, jotka kasvavat tai kenties syntyvät kokonaan uudestaan. Uskoakseni meidän pitäisi nyt katsoa tätä muutoksen näkökantaa, miten politiikka voi saada tässä aikaan tasapainoa. Me haluamme saada mahdollisimman paljon voittajia, mahdollisimman vähän häviäjiä viime kädessä. Ja tähän tarvitaan kaikki politiikan välineet, jotta voidaan korvata, jotta voidaan antaa sysäyksiä. Me tarvitsemme uusia ammatteja, me tarvitsemme pätevyyttä. Sitä on vähän. Euroopan sosiaalirahastolla on suuri tehtävä edessään jäsenvaltioissa ja alueilla, suurkaupungeissa. Me tarvitsemme varmasti myöskin aluerahastoa ja sen lukuisia miljardeja, jotka voivat auttaa tässä toiminnassa. Ja me tarvitsemme myös ihmisiä. Me tiedämme, että monet ihmiset tulevat kärsimään sitä vaiheessa, koska tästä syntyy kustannuksia. Energiaköyhyys on aihe, joka myös on syytä ottaa huomioon. Uskoakseni on oikein, kun ajatellaan tätä näkymää vuoteen 2050, kuvata myöskin ne välivaiheet, joita tapahtuu vuosi 2030-2040, koska silloin tilanne tietysti on jännittävä. Meillä on puitteet vuoteen 2020 ja nyt on aika jo tehdä päätöksiä siitä, miten tästä eteenpäin. että Romana Jordan Sisel on paikalla ja hän on teollisuusvaliokunnassa tekemässä asiasta miten teollisuusvaliokunta vastaa energiapolitiikasta. Tässä aiheessa tarvitaan teollisuusvaliokuntaa ja ympäristövaliokuntaa ja meidän täytyy sanoa, mikä on tavoite uusiutuvien energian lähteiden osalta vuoteen 2030, mikä on energiatehokkuuden tavoite vuoteen 2030. Tätä työtä siitä päävastuun kantaa teollisuusvaliokunta meidän kanssamme yhdessä. Niin, haluan vielä mainita kaksi asiaa. Seitsemäs tutkimuksen puitohjelma, siitä täytyy olla apua. Raha on aivan liian vähän uusiutuvien energian, energioiden tutkimukseen, yksi juuri tuulienergia rannikkojen edustalla, aaltoenergia, aivan liian vähän on investoitu näihin tulevaisuuden aloihin. Ja lopuksi me tarvitsemme oikeat hintasignaalit. Chris puhui tästä. Jos hiilidioksidin hinta on 7 euroa tai 16 euroa, tämä ei ole mahdollista täytyy miettiä sitä, miten saadaan oikeat hintaviestit, miten ne voivat auttaa oikeiden investointien tekemiseen. Haluan mainita myös hiilivuodon, ja olen yhtä mieltä siitä, että me kilpailemme vihreän talouden teknologian alalla. Euroopan ei pidä odottaa, Euroopan pitää mennä eteenpäin. Meillä on kuitenkin myös sektoreita, joilla on ongelmia, ja hiilivuoto on osa tätä mallia. Jos kumppanit maailmassa eivät vedä yhtä köyttä, täytyy olla kompensoiva mekanismi, kenties jonkinlainen rajojen tasoittaminen, jotta emme vahingoita omia teollisuuden alojamme, koska muut saavat sitten epäoikeudenmukaisesti kilpailuetuja. Nämä ovat siis suuria aiheita ja huomaan, että meillä on pitkä luettelo ja ainakin puheenvuoro nyt Romana Jordan Siselille. Hvala lepa, gospod predsednik. Tokrat imam malce, tokrat je moja vloga drugačna kot pri... No, tällä kertaa olen hieman erilaisessa roolissa, jos vertaan ilmastonmuutosta koskevaan päätöslauselmaan. Tällä kertaa en edusta ITRE-valiokuntaa, vaan toimin oman ryhmäni varjoesittelijänä. Olen samaa mieltä teidän ja esittelijän kanssa. Tämä on todellakin hyvin tärkeä asiakirja. Minä näen asian seuraavalla tavalla. Meidän täytyy keskustella asiasta, meidän täytyy keskustella siitä, mitä teemme vuoden 2020 jälkeen. Meidän täytyy enemmän käyttää aikaa 2020 vuoden jälkeisiin toimenpiteisiin, ei niinkään tarvitse käyttää energiaa ja aikaa yksityiskohtiin, vaan meidän täytyy päättää suuntaviivoista. Ja tämä asiakirja. Asiakirjaa täytyy tukea voimakkaasti. Meidän täytyy ottaa muitakin toimenpiteitä, joilla voidaan päästä tavoitteisiin 2020 mennessä. Tämä asiakirja tuli komissiolta tästä valiokunnasta oikeaan aikaan. Ja tarkoitus olisi rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Täytyy luoda uusia infrastruktuureja, uutta teknologiaa ja näin ollen täytyy vuosikymmenten ajan investoida uusiin teknologioihin. Meillä täytyy olla yhtenäiset ja pysyvät sitovat tavoitteet. Kun keskustelemme tästä asiakirjasta, niin meidän ei pidä keskustella siitä, ovatko tavoitteet hyviä vai eivät. Tavoitteet on asetettu ja ne on myös saavutettava. Kuitenkin mietin hieman sitä, että jos uusia tavoitteita asetetaan, niin millaisia niiden pitäisi olla. Juuri nyt on vaikea sanoa, minkälaiset tavoitteet olisivat sitten hyvät ajatellen vuotta 2020, 30 tai 60, mutta joka tapauksessa kun asetteita, tavoitteita asetetaan, se täytyy tehdä kansainvälisesti ja mielestäni keskustelu tästä asiakirjasta vie meiltä riittävästi aikaa, jotta voimme keskustella näistä asioista, kun valmistelemme ilmastonmuutoskonferenssia, joka pidetään tämän vuoden joulukuussa. Toivon, että päästöt laskevat nopeammin. Meidän on kuitenkin, meille on kuitenkin tärkeää, jos haluamme todella suhtautua tähän vakavasti, niin meidän täytyy keskustella siitä, minkälaisia päästöjä elintapamme aiheuttavat. Meidän täytyy miettiä sitä, mitä omassa elämässämme olisi tehtävä. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka paljon aiheutamme päästöjä. Vain sillä tavalla voimme olla keskusteluissamme uskottavia eh, kansainvälisillä näyttämöillä ja tällä tavoilla voimme myös rajoittaa päästöjämme ja tällä tavoin vain voimme arvioida, miten suuri hiilivuoto mahdollisesti on. Olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Olen samaa mieltä siitä, että taloutta voidaan elvyttää kestävän kehityksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisuus- ja energiasektorit ovat keskustelukumppaneitamme ja tietyt vanhat tek- tekniikat eivät enää riitä, joten uusia on luotava. Komission asiakirjassa esitetään analyysi se eri sektorikohtaisesti. Te mainitsitte nuo sektorit puheenjohtaja, siksi en toista niitä. Mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa. Meidän täytyy todella miettiä sitä, miten tätä lähestymistapaa voitaisiin levittää kansainvälisesti ilmastokeskusteluissamme. Me emme voi vähentää päästöjä, jos emme suhtaudu riittävän vakavasti teknologian kehitykseen. Siksi tarvitsemme investointeja Siksi meidän täytyy tukea kehitystä, tutkimusta ja innovaatiota. Ja tämä on myös huomioitava kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa, jota parhaillaan valmistellaan. Komissio valmistelee aiheesta tänä, tämän syksyn aikana myös asiakirjan. 2020 tavoitteet täytyy olla johdonmukaista sen mukaisesti, miten me pyrimme ratkaisemaan ilmastonmuutosongelmat. Ja tämä täytyy olla mukana myös rahoitusnäkymissä. Kun käsitellään tätä kansainvälisesti, sitä ei todellakaan saa aliarvioida tai jättää sitä huomioimatta. kestävään kehitykseen liittyy kolme näkökohtaa. Yhteiskunnallinen näkökohta, ympäristönäkökohdat ja kilpailukyky. Niitä täytyy edistää kansainvälisesti ja yhtenäisesti. On vielä avoimia kysymyksiä, ja asioita, jotka nousivat mieleeni, kun luin tätä asiakirjaa. Olen lukenut tästä asiasta useita kirjoja. Tiedän, että rahoitusvälineitä on lukuisia, joiden ansiosta voisimme päästä ilmastotavoitteisiimme. Tietysti se riippuu välineestä, mihin hinta asetetaan meidän täytyy analysoida erilaisia lähestymistapoja ja komission täytyy tämä analyysityö tehdä. Kun nyt ajattelemme tätä arviota eh, siitä, että päästöt vähenisivät 80 prosentilla, haluaisin tietää, millaisia kustannuksia sillä on yksittäisille kansalaisille. Meidän täytyy olla teknologian suhteen neutraaleja. Emme saa luovuttaa eh, jo etukäteen, luopua etukäteen jo jostain tietystä teknologiasta tai tekniikasta. Siksi täytyy kysyä komissiolta, tässä on mainittu vain fissio ainoana vaihtoehtona. Haluaisin 2020 tavoitteiden suhteen haluaisin tietää, miten komissio arvioi tätä asiaa, kun se käsitteli ydinvoimaa ja sen osuutta eri energiamuotojen kokonaisuudessa. Tarvitsemme uusiutuvia energiamuotoja ja myöskin energiatehokkuutta. Esittelijän ehdotus on mielestäni hyvä. Tässä katsotaan yksittäisiin toimenpiteisiin. Kuten jo sanoin, lähestymistapa on hyvä, mutta minun mielestäni ei saa mennä liian syvälle yksityiskohtiin. En hyväksy komission asiakirjaa sellaisenaan. Hyväksyn kuitenkin parlamentin esittämät suuntaviivat, ja tässä ole, ollaankin laajalti yksimielisiä. Myös me olemme sitä mieltä, että tätä asiakirjaa voitaisiin pitää hyvänä painostuskeinona parlamentin tasolta. Tässä kaikki kommenttini, kiitos. Uh, kiitos Romana. Minä olin huono esimerkki, puhuin 10 minuuttia. Jos sanoisin, että koordinaattori pitäisi puhua 5 kuuteen tai 7 minuuttia ja muiden sitten sekin 3 minuuttia, koska puheenvuorolista on pitkä. Hiukan lyhyemmin, jos mahdollista. Minä voin arvata, mitä olitte jo sanomassa. Aloitamme näin ja voimme luot, vähentää pois myös puheenjohtaja, joka sinä käytät tänä aamuna, herra puheenjohtaja. No niin, yritän olla lyhytsanainen tästä aiheesta. Niin, haluaisin aloittaa sanomalla, että joka kerta kun me keskustelemme 2050 tiekartasta, kaikki näyttävät olevan pitkälti nopeasti yhtä mieltä, koska se näyttää olevan pitkä jakso, pitkä tie, joka on edessä. Me voimme kaikki sanoa, että hyvä on, olemme yhtä meitä 2050 tavoitteista. Ratkaisevaa kuitenkin on, että me kaikki ymmärrämme, että kun puhumme tästä tiekartasta, se merkitsee sitä, että pyydetään täyttä talouden muutosta, jonka täytyy lähteä liikkeelle lukuisilla eri tasoilla joskus jopa jo huomenna, jotkut voivat ehkä aloittaa yli huomenna, mutta 2050 on lähempänä kuin ajattelemmekaan. Ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, ja olin iloinen siitä, että esittelijä Chris Davis korostaa tätä työasiakirjassaan. Minä aluksi arvostelisin Euroopan komission tiekarttaa. Selvästikin he jo etukäteen toteavat, että meillä täytyy olla kustannustehokas siirtyminen – vähähiiliseen talouteen. Mutta jos katsoo näitä virstankiviä, he eivät tästä tavoitteita, he puhuvat virstankivistä ja, ja varmastikin työskentelevät pitkään sadakseen tämän elegantin nimen, mutta olivat näitä mitä tahansa tavoitteita tai virstankiviä. Se, mitä voidaan nähdä, on, että 40 vuoden kuluessa vuodesta 1930 alennus tulemaan 40 prosenttia. Viimeisten kahden vuoden aikana vähennys on jälleen 40 prosenttia, eli pääsemme lähemmäksi 80 prosenttia. Eli 40 prosenttia 40 ja sitten ja 20 vuotta seuraavaan 40 prosenttiin, mikä ei ole suinkaan lineaarista. Ja asiakirjassa onkin jo todettu aivan alussa, että lineaarinen vähentäminen olisi kustannustehokkaita, mutta viime kädessä kuitenkin ehdotus, jossa virstankiviä ei ole suinkaan lineaarinen. Siinä itse asiassa kaikki ponnistukset työnnetään loppuvaiheeseen, mikä minusta on väärin, koska joidenkin sektorin täytyy liikkua välittömästi, jotta mahdollistaa se, että muut sektorit voivat siirtyä vähähiiliseen toimintaan myöhemmin. Meidän pitää olla selkeämpiä asiassa parlamenttina. Sitä paitsi, jos etenee lineaarisesti vuodesta 1990 vuoteen 2030, se merkitsee sitä, että 120 vuosikymmentä kohti, no niin, en tiedä. Niin, Very important that we should be stressing as a parliament. Meidän pitäisi parlamenttina korostaa sektorikohtaista lähestymistapaa, jos me puhumme tästä tiekartasta. Esimerkiksi herra Davis on todennut, että jos katsoo siirtymistä taloudessa, silloin energiasektori on yksi sektori, jonka täytyy liikkua ensimmäiseksi. Jos se ei muutu huomattavasti kohti uusiutuvaa tulevaisuutta, me muiden sektorien osalta joudumme odottamaan, koska ne ovat riippuvaisia siitä, mitä energiasektorilla tapahtuu. Ja tämä on asia, jonka merkitys nousee, siis se, että energiasektorin täytyy siirtyä ensimmäisenä. Ja kaikki paitsi puhuvat myöskin vähähiilisyydestä. Mitä me sillä tarkoitamme? Me keskustelemme täysin toisenlaisesta energiasektorista. Me puhumme uusiutuvista pitkässä, pitkällä tulevaisuudessa ja siirtymistä, johon liittyy kaasu. Tämä on aivan toisenlainen energiasektori kuin se, että vain luotetaan hiileen ja ehkä siihen, että siirrytään kenties jopa samaan aikaan ydinenergiaan. Kysymys on aivan toisen tyyppisestä sektorista. Ja jos halutaan tällainen pitkän tähtäyksen uusiutuvien energioiden sektori, pitää tehdä muutokset nyt eikä pidä odottaa siihen, että normaali toiminta tuo tulokset jossa pyritään vain siepaamaan osa hiilidioksidipäästöistä, joita syntyy hiilellä toimivista ydinvoimaloista. Sitten tehokkuus. Sitä pitää korostaa yhä enemmän. Jos katsoo kaikkia selvityksiä, joita on, ja tiedän, että Rova Jordan pyytää lisää selvityksiä, on paljon selvityksiä, ja jos katsoo kaikkia näitä selvityksiä, niin se selkeästi todetaan, että jos halutaan tapahtua tällainen muutos ja tehdä se mahdollisimman halvalla, silloin on syytä varmistaa, että energiatehokkuus on olemassa, sillä mitä vähemmän energiaa me tuhlaamme, sitä vähemmän me joudumme korvaamaan, sitä vähemmän joudumme tuomaan EUn ulkopuolelta ja sitä vähemmän joudumme etsimään vaihtoehtoja. Ja tämä on ratkaisevan tärkeä näkökanta, jota on syytä korostaa vielä kerran. Ja olen iloinen siitä, että herra Liise on paikalla, koska energiatehokkuus on myöskin yksi avainkysymys, jota täytyy keskustella tässä valiokunnassa, tietysti läheisyhteistyössä, läheisessä yhteistyössä teollisuusvaliokunnan kanssa. Mikä sitten on tärkeää on myös se, että viime kädessä meidän mietinnössämme täytyy olla lopussa joitakin välittömiä toimia. Voimme kaikki olla yhtä pientä pitkän tähtäyksen tavoitteista ja käydä sitä kauniin keskustelun, mutta on korostettava sitä, että tarvitaan välittömiä toimia, jotta siirtyminen kohti vihreää taloutta mahdollistetaan en nyt haluaisi välttämättä käyttää sanaa vihreää teollisuus, koska jotkut yhdistävät kenties sen meidän liikkeeseemme. Puhuisimme ehkä mieluummin tulevasta taloudesta tai uusiutuvasta taloudesta. Joka tapauksessa kysymys on tulevaisuuden taloudesta. Ja meillä, meillä pitää olla selkeitä toimia, ennen kaikkea tämä muutos siis energia-alueella. Tarvitaan investointeja liikennesektoriin, koska se on vaikea sektori, jonka täytyy myöskin olla osa tätä tulevaa taloutta siellä täytyy tehdä enemmän. Ja kolmas asia on, on varmistettava se, että, että hinnat, hinnoittelu on olemassa, jotta on oikeat hinnat, jotka houkuttelevat teollisuutta investoimaan oikeaan teollisuuteen. Ja sitten konkreettinen kysymys, joka on nykyinen vaihtokauppajärjestelmä, Ja minusta on puhuttava siitä, että on saatava oikeat hintasignaalit, jotta voidaan saada hinta oikealle tasolle. Ja sitten herra Davisin helpotukseksi olen varma siitä, että tämä mietintö ei päädy siihen tilanteeseen, johon minun mietintöni päättyy, koska kun aika etenee, yhä useampi ihminen ymmärtää, että täytyy olla hyvä hinnoittelu. Shell esimerkiksi on nyt jo pyytämässä what is right price signal, and that very clearly eh, tällaista set aside-järjestelyä, ja jos me olemme kaikki tästä yhtä mieltä, niin meidän pitää katsoa, että olisi yhtä mieltä nopeammista toimista muustakin kuin pelkästään visiosta tulee 2050. Ja hänen mietintönsä varmasti ensi vuoden alussa tulee saamaan laajan tuen. Thank you, and you have been a pioneer to pave the... Niin, avaimassa nyt tietä kohti laajempaa yksimielisyyttä Davisin mietinnön alueella. Pöydi Barbara I... Kiitos. Minä olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, että tarvitaan näitä välitavoitteita pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi. Ja että jos näitä välitavoitteita asetetaan, niiden täytyy olla hyvin käytännönläheisiä niin, että päästään tässä oikealle tielle, eikä niin, että toimet painottuvat sinne aikajanan loppupäähän ja täytyy selvästi tietenkin määritellä myös nämä välitavoitteet. Tähän mennessä on puhuttu näistä tähän nyt asetetuista tavoitteista vuoteen 2020kin asti. Minusta meidän tulisi miettiä näitä asioita hiukan uudelleen, mutta että ei hylätä sitä alkuperäistä tavoitetta, koska sitä pidetään pidetään hyvin tärkeänä, että saataisiin leikattua päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä tai, tai vaikka sitten 25 prosenttia. Joe Lainen ja muut ovat tässä korostaneet sitä, miten tärkeää koko energia-alan on tietää, mitä tulevaisuudessa on tulossa. Ja se on ihan totta. Tässä ei puhuta nyt ainoastaan niistä todella pitkän aikavälin tavoitteista, vaan myös ihan käytännönläheisistä toimista, asioista, joita yritysten tulee tietää, jotta ne voivat investoida. Tällä hetkellä energia-ala ei saa EUlta sitä, mitä se haluaa, kuten Chris Daviskin tässä sanoi. Kilpailukykyyn liittyen pitää miettiä, että onko meillä varaa lähteä uudistamaan koko energia-alaa, mutta toisaalta pitää sitten miettiä, että onko varaa olla uudistamattakaan. Sillä jos mitään ei tehdä, niin muu maailma menee ohi ja meidän pitää tulevaisuudessa tuoda EUn alueelle yhä suurempi osa omasta itse käyttämästämme energiasta. Meidän pitää myös panostaa investointeihin ja innovaatioihin. Tarvitsemme myös entistä enemmän tällaisia myönteisiä vaikutuksia, joita tällaisia yksipuolisilla yksipuolisillakin toimilla voi olla, ja toimet ovat yksipuolisia niin kauan kuin tällaista kansainvälistä sopimusta ei ole saatu aikaan. Mietitäänpä vaikka jotain telakkaa, joka vuosikaudet on joutunut vähentämään työntekijöidensä määrää, kunnes sitten siirtyivät tuottamaan uusiutuvia energianlähteitä, niissä vaadittavaa teknologiaa Eli muutos ei välttämättä tarkoita sitä, että työpaikat vähenisivät, eikä se välttämättä ole mikään ylittämätön haaste EUn yrityksille. Häviä ja voittoja varmasti tulevaisuudessa on, mutta tämä muutos voi myös auttaa jokaista toimialaa. Ja on selvää, että EU-ssa energiasektori tarvitsee näitä signaaleja, se on ihan totta ydinvoima ei ole uusiutuva energian lähde, enkä haluaisi sellaista mietintöä nähdä, jossa näin väitetään, että se on. Energiatehokkuus on myös hyvin tärkeä asia. Tässä mietinnössä täytyy mainita energiatehokkuus tärkeänä asiana tavoitteiden saavuttamisessa – koska mitään etenemissuunnitelmaa ei edes kannata laatia, jos energiatehokkuutta ei siellä hyvin selvästi mainita ehdottomana vaatimuksena. Kuten Bas Eichhout tässä sanoi, niin välittömät toimenpiteet ovat tärkeitä ja nostaisin sieltä esiin yhden, joka on myös aiemmin nostettu esiin, eli investoinnit kuljetusalalle. Meille on tärkeää pystyä lisäämään investointeja kuljetusalalla, nimenomaan tutkimukseen, uusiin innovaatioihin. Ymmärrän ne kommentit, joita tähän mennessä on kuultu siitä, että tämä työasiakirja olisi jonkinlainen visio nyt tulevaisuutta varten – me tarvitsemme juuri tietynlaisia toimia, niitäkin, joita Chris Davis on tässä mietinnössä luetellut, mutta myös muita. Meillä on selvästi määriteltyjä tavoitteita ja selvästi määriteltyjä toimia, joilla niihin päästään. Energiatehokkuutta siis pitää vielä korostaa Näillä keinoin meistä tulee innovatiivisempia, innovasi, innovatiivisempia ja samalla saamme varmistettua, että tarpeelliset investoinnit energia-alalla tehdään. Energia-alan pitää nyt ymmärtää, että muutos on tulossa ja että se voi olla myös muutos parempaan suuntaan. Kiitos. Next one is... Kiitos. Mr. Rossi. Sì, grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, Aivan ensiksi haluaisin saada vihreille kollegoille, että jos on pullo vettä, edes, vesipullo edessä, niin ehkä sitä miettii, että no avataanko se vai eikö sitä avata. Haluaisin sanoa tästä työasiakirjasta, että 80-luvulla puhuttiin katastrofista Keski-Euroopan alueella ja silloin sanottiin, että vesien pinnan nousu, joka johtuisi ilmastonmuutoksesta, aiheuttaisi hirveät katastrofit ja kaikkia pelotti ja peloteltiin ja ja kuitenkaan todellisuudessa sitten näin ei käynyt. Ja minä en usko tähän komisvaliokunnan työasiakirjaan tällä tavalla. On totta, että ilmastonmuutoksen torjuntaa on tehtävä, siitä ei ole mitään epäilyksiä, mutta me sanomme, että sitä on torjuttava kansainvälisesti jos me vain äh, lähetämme eurooppalaiset teollisuusyritykset toimimaan muualle maailmaan, niin siitä tulee ongelmia, eikä maailmanlaajuisesti päästä mihinkään. Jos kilpailukyky Euroopasta katoaa, niin yritykset lähtevät Kiinaan ja todellisuudessa tällöin mikään ei muutu. Meidän täytyy Euroopassa käyttää sellaista voimaa, että neuvotteluissa esimerkiksi tämän vuoden joulukuussa saamme ja velvoitamme kaikki saastuttajamaat vähentämään väestöjään tai sitten niiden täytyy, täytyy, ne täytyy pakottaa siihen, ettei ne voi tuoda enää tuotteita Eurooppaan, jos eivät vähennä samalla päästöjä. On siis käytettävä pakotteita. Jos emme toimi näin, niin yrityksiä suljetaan Euroopassa ja ne muuttavat kolmansiin maihin. Tällöin hiilidioksidipäästöt äh, nousevat kokonaisuudessaan. Ja jotkut sanovat minulle, että no näin ei tapahdu mutta täytyy saada tieteellisiä todisteita. On suuria tulivuoren purkauksia ja me tiedämme, että tällaiset katastrofit, kuten tulivuoren purkaukset, niin kuukauden ajan, jos kestää tulivuoren purkaus, niin silloin ilmakehään pääsee hirvittävä määrä hiilidioksidikasvihuonekaasupäästöjä ja se vaikuttaa Tavoite päästöjen laskemisesta 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä on vaikea tavoite, mutta se, mitä pitäisi tehdä, on luoda innovatiivisia tekniikoita, jotta voidaan muuttaa koko alaa. On voitava myös löytää vaihtoehtoisia, saastumattomia energialähteitä jotta voidaan vähentää päästöjä suuresti. 80, jopa 90 prosenttia vähentämistä vuoteen 2050 mennessä on sellainen tavoite, että yritykset eivät enää investoi Eurooppaan, vaan pistävät lapun luukulle ja lähtevät kolmanteen maahan. Näin siinä sitten tapahtuu ja mielestäni poliitikkona ja lainsäätäjänä emme ehdottomasti voi näin toimia. On siis melko, melko äh, älytöntä ajatella, miten voisimme kirjoittaa sellaisen mietinnön, joka vaikuttaa näin negatiivisesti äh, teollisuuteen, kun kaikki lehdet ja muut tahot kirjoittavat jatkuvasti, että Esimerkiksi autojen myynti on vähentynyt dramaattisesti, koska hinnat ovat nousseet ja ja vaikka esittelijä väittää, että hinnat ovat laskeneet ja että myynti ei ole laskenut, tässä ehkä täytyisi esittelijän ruveta lukemaan myös kaupallisia lehtiä. Monet automalmistajat ovat jo siirtäneet tuotantoa muihin maihin. Jotkut kohta sulkevat tehtaita kokonaan. Euroopan täytyy voida vähentää päästöjä, vaikka ei olisi kansainvälistä sopimusta. Näin sanotaan tässä työasiakirjassa. No, tämä on sellainen asiakirja, joka ei poliittisesti ole mitenkään hyväksyttävissä, eikä sitä voida ollenkaan soveltaa näin. Si, Sara Rossi. Selkeästi ilmoistusta kannastanne. Mario Perillo, Olga Kramerin täytyy lähteä niiltä, siksi aina hänelle ensin puheenvuoron ja sen jälkeen saa herra Perillo puheenvuoron ensin. Olga Kramer, hän täytyy liittyä toiseen valiokuntaan. Mukavaa. Kiitos. Uskoakseni keskustelu työasiakirjasta on sovelias perustavanlaatuisen keskustelun käymiseen. Tämä on oikea paikka sille. Ja on aika käsitellä asioita hiukan vähemmän tunteenomaisesti, vähemmän ideologisesti, niin kuin olemme viime aikoina ehkä enemmänkin tehneet. Minähän tulen entisestä DDRstä, olen siellä kasvanut ja siitä lähtien ja tuon valtion epäonnistumisen jälkeen minä olen ollut hyvin epäilevä kaikkia suuria poliittisia suunnitelmia kohtaan, joita tehdään silloin, kun on kysymys on sellaisista, jotka menevät pitkälle tulevaisuuteen. Miksi? Siksi, että ne aina tähän mennessä ovat epäonnistuneet ja ne ovat aina eh, päätyneet tilanteeseen, jossa todellisuus on ohittanut ne. Haluaisin mainita kaksi asiaa. Toinen ehkä kuulostaa niistä hiukan oudolta, mutta se oli totta oli suuri sosialistinen järjestelmä, jolla piti muuttaa Neuvostoliitto vuodesta 50 vuoteen 2000. Stalinilla oli silloin tavoitteena sulattaa Siperia. Hän halusi lähettää taivaalle atomiaurinkoja ja tätä kautta tehdä maasta hedelmällistä ja niin, että sitä voitaisiin hyödyntää maataloudessa. Nyt se tietysti kuulostaa aivan kummalliselta, koska tietää, että se ei voi olla mahdollista, että se ei toimisi. Ajattelen sitä, minkälaista tekniikkaa me tarvitsemme 50-luvulla puheenjohtaja kenties tietää tämän, koska hänen puolueensakin oli silloin osallisena. Silloin oli yksimielisyys Konrad Adenauerin ja Willy Brandtin kanssa siitä, että suurin osa Saksan energiatuotannosta pitäisi olla lähtöisin ydinenergiasta. Me tiedämme, mihin se johti. Saksassa tuotan, energiasta tuottiin yli 20 prosenttia ydinvoimalla ja sitten luovuttiin ydinvoimasta. Siis jos me nyt teemme suunnitelmia seuraavia 50 vuotta varten, kysymys on siitä, että jossain määrin äh, asetamme kyseenalaiseksi sen, mitä me voimme tietää. Se on siinä, että me kuvittelemme voimaan tietää enemmän kuin todellisuudessa voimme tietää. Vuonna 60, 1960 kukaan ei ajatellutkaan mitään matkapuhelimia tai internettiä tai uusiutuvia energioita. Tämä todellisuus aika ajoin tavoittaa meidät ja haluaisin siksi varoittaa visioiden kirjoittamisesta, jotka viime kädessä kärsivät samanlaisen kohtalon kuin Stalinin suunnitelma, eli seuraavat sukupolvet katsovat kummissaan, mitä silloin oikein on suunniteltu. En nyt aiottaisi vielä liikaa aikaa. Sen paperin osalta, jonka Chris Davis kirjoittanut, on tärkeää, että me esitämme itsellemme nyt kysymyksen siitä, tiedämmekö me kaiken, tiedämmekö me kaiken kattavasti, mitä, mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksia. Me vuosikaudet olemme katsoneet ilmastonmuutospaneelin suuntaan, ja minulla on sellainen vaikutelma, että olisi asiallista kysyä, minä en esitä mitään väitteitä, esittää kysymys siitä, onko sen, ovatko sen kannat olleet objektiivisesti tieteellisiä, koska monia tutkijoita, jotka eivät ole yhtä mieltä tuon paneelin kanssa, ovat sitä mieltä, että sen kannat eivät ole objektiivisia, koska heitä ei ole kuultu. On katsottava, voidaanko luottaa johtopäätöksiin siksi, että ei ole tehty esimerkiksi tieteelliset standardit täyttäviä rinnakkaisvertailuja, vertaisarvioita, anteeksi. Ja Chris Davis puhui yhdistyneen kuningaskunnan Headley Centeristä, jossa ennusteena ollut viiden asteen lämpötilan nousu, jos mitään ei tapahdu. Tämä saattaa olla yksittäinen mielipide. Yhtä hyvin voitaisiin käyttää MITn esittämää lausuntoa, jonka oletukset ovat aivan toisenlaisia. Voisin puhua myöskin mitä, mitä NASAn edustajat ovat sanoneet ja puhuvat siitä, että auringolla on yhä suuremmassa määrin rooli ilmastonmuutoksessa. Haluan ottaa esille Hans von Strautin, Strautin joka on saksalainen tutkija, joka estää kyseenalaisiksi CO2-muutoksia. Häntä, hän sanoi, että häntä kummastuttaa joidenkin kollegojen poliittinen innostus, joka muistuttaa McCarthyn ajasta. Onko kysymys todella tieteestä, vai onko kysymys siitä, että pyritään vahvistamaan jotakin sellaista, mitä poliittisesti on haluttu, ja niin, että syntyy tietynlainen dynamiikka yleisessä mielipiteessä, jonka perässä me kaikki juoksemme. On uskoakseni riittävästi tietoa siitä, että mahdollisesti emme tiedä asioita. Ja vielä viimeinen lause sitten vaikeinen: Meidän pitäisi tunnustaa se, että muu maailma ei seuraa meidän strategiaamme. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia CO2-päästöjen sitovasta vähentämisestä. Se johtuu siitä, että taloudelliset edut törmäävät toisiinsa, eivätkä ne ole, niistä olla, niitä voida ohittaa. Pitäisi pohtia sitä, voitaisiinko noudattaa toisella strategiaa, jossa pitäisi olla kaksi asiaa. Nimittäin mahdollisesti sitovat kansainväliset tavoitteet energian muutostekniikan tutkimukselle tässä voisi olla yhteisiä intressejä. Ja toiseksi pitäisi kehittää strategioita, jotka sopeutuvat väistämättömään ilmastonmuutokseen. Er niin, kun hän nyt sanoo koskaan mitään enää valiokunnassa, hän saa kaksi minuuttia lisää puheaikaa. Iloista työskentelyä, saimme kuulla mitä Holger Kramerilla oli sanottavana. Ja nyt siirryn sitten toisvaliokunnan esittelijään Mario Perilloon. Ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollega Davisia näistä useista kriittisistä ehdotuksista. Hänen työasiakirjassaan todella viitataan siihen, millaisia vaikutuksia etenemissuunnitelman toteuttamisella olisi unionin talouteen ja yhteiskuntaan ja niin edelleen. Ehdotukset ovat melko heterogeenisiä ja tämä työ tulee olemaan hyvin vaikeaa. Kyse on siitä, että meidän täytyy kulkea monimutkaista tietä. Ja tämä työ koskettaa sekä tätä valiokuntaa että ITRE-valiokuntaa. Meidän täytyy päästä yhtenäiseen johtopäätökseen, kun menemme täysistuntoon. Hallitusten välisessä ilmastonmuutospaneelissa on käsitelty kaikista suurimpia haasteita, esimerkiksi se, että hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen lämpenemiseen. Pitäisi päästä kohti vähähiilistä taloutta niin, että ilmastonmuutoksen aiheuttama ilmaston lämpeneminen ei olisi liian suuri. Hiilidioksidipäästöt kuitenkin koko ajan nousevat. Täytyy löytää tehokkaita toimenpiteitä, mutta meidän täytyy olla keskenämme johdenmukaisia. Täytyy olla realistisia ja toteutettavissa olevia ratkaisuja. Tämä ei koske pelkästään ympäristöä, vaan tämä liittyy myös talouteemme ja työllisyyteen ja niin edelleen. Tässä on monia asioita, joihin tämä vaikuttaa ja on voitava ratkaisevasti vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta samalla on säilytettävä unionin talouden kilpailukyky energiatehokkuus, investoinnit tutkimukseen ja kansainvälinen sitoumus päästöjen vähentämiseen ovat ne keinot. Ilmastonmuutoksen torjunta on maailmanlaajuinen yhteinen etu ja siksi tätä työtä on koordinoitava yhteisesti ja maailmanlaajuisesti. Muutoin työ ei ole mahdollista toteuttaa. On vähennettävä globaaleja päästöjä ja EUn täytyy tässä politiikassa toimia johtajana, edelläkävijänä niiden maiden keskuudessa, jotka suurimmaksi osaksi ovat teollisuus, teollistuneita maita teknologioiden kehitys, nimenomaan sellaisten teknologioiden, jotka tuottavat vain vähän hiilidioksidipäästöjä, on tärkeää. Tässä on huomattava myös strategia 2020. Meidän on lisättävä vaihtoehtoisten puhtaiden energiamuotojen käyttöä käyttöä, lisättävää energiatehokkuutta ja kaikista tärkein tavoite, kun ajattelemme tavoitetta 2020, sitä on hyvin vaikea tavoit- saavuttaa. Kuitenkin tämä tavoite on asetettu ja mielestäni meidän pitäisi vaatia enemmän esimerkiksi toimistoissa energiatehokkuutta ja pitäisi investoida enemmän energiaa infrastruktuureihin, toteuttaa älykkäitä energiajärjestelmiä ja tämä täytyy tehdä tulevalla kaudella pikaisesti. Kiitos. Mario Pirillo tästä puheenvuorosta, joka panos itse valiokunnasta Ja jatkamme sitten Dan Jörgensenillä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Chrisille erinomaisesta työasiakirjasta. Suurimmalla osalla maista on jonkinlainen kansallinen tiedeakatemia tai muu vastaava, eikä yksikään niistä epäile kasvi- huoneilmiön olemassaoloa, ilmastonmuutoksen olemassaoloa tai sitä, että ne johtuisivat ihmisen aiheuttamista syistä. Eli ei sinänsä kannata keskustella siitä, onko tämä nyt ihmisaiheuttamä ongelma vai ei. 98 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on suuri ongelma. Jos rintakipuinen potilas menee lääkäriin ja lääkäri sanoo, että mene kotiin ja ota vähän lääkettä, mutta niin suurin osa kuitenkin haluaa siihen jonkin toisen lääkärin mielipiteen tai vielä entistä useamman lääkärin mielipiteen tai vaikka sata mielipidettä. Voi olla, että sieltä pari viimeistä sanovat, että no ei, ei sinussa ehkä mitään vikaa ole. Minusta tämän tyyppinen keskustelu on vähän naurettavaa tässäkin valiokunnassa ja tässä parlamentissa on kuitenkin kollegoja, jotka vieläkin epäilevät ilmastonmuutoksen olemassaoloa. Mutta minusta kuitenkin pitäisi pystyä löytämään sellaista yhteistä kantaa ja kaikkien pitäisi ymmärtää, että ilmastonmuutos on tosiasia ja että se on ongelma – tulevaisuudessa monien fossiilisten polttoaineiden hinta tulee kipuamaan pilviin. Mietitään vaikka öljyä. Jos Kiina esimerkiksi kasvaa tulevaisuudessa samaa vauhtia kuin nyt, 80 prosenttia vuodessa, niin silloin laskelmien mukaan vuonna 2030 Kiina tarvitsee öljyä 99 miljoonaa barrelia joka päivä kattaakseen tämän kehityksen ja silloin on itsestään selvää, että öljyn hinta on aivan pilvissä. Eli jos tätä ei vaikka pidäkään ympäristöongelmana, niin tässä on vähintäänkin kyse siitä, että kuka tai mikä maa tulee olemaan kaikkein kilpailukykyisin tulevaisuudessa. Eli keskitytään sitten vaikka siihen. Eilen Tanskaan saatiin uusi hallitus ja se esitteli ohjelmansa ja se sitoutui siihen, että päästöjä vähennetään 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja että sähköä tuotetaan vähintään puolet kaikesta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla ja että tulevaisuudessa kaikki sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä itse asiassa vuoteen 2035 mennessä ja että vuonna 2050 ollaan sitten päästöneutraaleja. En tiedä päästäänkö näihin tavoitteisiin, mutta siitä tulee kuitenkin osa lainsäädäntöä, näistä tavoitteista siis osa Tanskan lainsäädäntöä ja siksi toivon, että EU-lainsäädäntö heijastaa samantyyppisiä tavoitteita. Kiitos. News from Copenhagen. Hyviä uutisia siis Kööpenhaminasta. Hyvä. Aiemmin oli huonoja uutisia, nyt meillä on hyviä uutisia Kööpenhaminasta. Olemme tyytyväisiä näihin uutisiin. Karl-Heinz Florens. Ich bin auch immer... Minä kyllä olen iloinen, kun saan kuulla hyviä uutisia jäsenvaltioista – Siksi tässä kysymyksessä kuitenkaan, kun ei aina ole niin. Ja se johtuu siitä, että meidän pitää intensiivisesti katsoa, mitä kaikkea me oikein olemme päättäneet ja mitä siitä on sitten pantu toimeen. Näen, että on aina suuri ero näiden kahden asian välillä, enkä siksi kuulu niihin, jotka nyt tässä leikkisivät luvuilla. Siitä huolimatta on olemassa peruslukuja mietinnössä, joista olen yhtä mieltä. Joistakin asioista voi olla hiukan eri mieltä, mutta pohjimmiltaan me tarvitsemme lukuja, me tarvitsemme myöskin määräaikoja, sillä jos nyt joku haluaa leikkiä yrittäjää pitkällä tähtäyksellä, silloin täytyy olla myöskin yrittäjän käyttämiä tietoja. Jos tietoja ei ole, ei voi investoida rahaa. Näin yksinkertaista se on. Siksi tarvitaan tällaisia pitkiä määräaikoja. Uusi voimala joka toimii kenties kaasulla 40 vuotta, silloin täytyy sitten tietää, mikä on tilanne 40 vuoden päätyttyä. Siksi on tärkeää, että on tällaisia pitkiä määräaikoja. Kollega Kramerista, eh, sanoisin kollega Kramerista, voin sanoa vain, että, että olen kuullut tämän myöskin eh, ilmastovaliokunnassa. Siellä on esittelijänä. Joskus asiat menevät henkilökohtaisesti aivan ohitse se, mitä sanoo, mutta jos me tänään puhumme ilmastonmuutosta vastaan ja väitämme, että sitä ei ole olemassakaan, niin silloin saavuttaa suosiota. Ne, jotka tekevät kovaa työtä, heidän on vaikeampi saada tämä viesti eteenpäin kuin sen sijaan niiden, jotka sanovat, että ei ole mitään ilmastonmuutosta. Meillä on Euroopassa teollisuutta, joka on katoamassa ja on tuhansia alueita, joissa sitä ei voida lopettaa. Siksi juuri kestävyyden innovaatio on meille mahdollisuus. Mutta me teemme virheen, jos emme käytä tätä tilaisuutta. Eivät tällaiset mahdollisuudet tule itsestään, niitä täytyy hyödyntää. Chris Davis oikein sanoo, että tarvitaan suunnitteluvarmuutta. Täytyy lähettää signaaleja, että teollisuus tarvitsee näitä signaaleja. Me tulemme maasta, jossa on tehty perustavanlaatuinen päätös. Päätös on olemassa, mutta se, että tästä päätöksestä revitään hyöty irti, että vähennetään byrokratiaa, että luodaan joustavampaa suunnittelujärjestelmää, se on ratkaisu ja ne on asioita, joihin pitää tarttua tulevina vuosina. Meillä on toinen joki, suuri joki, ei Rein, mutta edes toinen joki, joka pyritään palauttamaan luonnonmukaiseen tilaan, tuloksena on se, ettei saa rakentaa enää ainoatakaan vesivoimalaa. Tässä tavallaan otan askel taaksepäin. Meidän pitää siis nyt pyrkiä löytämään sellaisia innovaatioiden nopeuttajia, joita tarvitaan, ja että myöskin ryhdytään toimiin, jotka menevät tähän suuntaan. Sitten täällä oli viittaus, hitvaus Chris Davisiltä siihen, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää ilmasto mietinnön kaatua. Tässä myöskin viittasi Fenoman Eichhoutin mietintöön, jota pidin arvossa. Minä kehottaisin siihen, että, että tässä valikunnassa pyrittäisiin toimimaan tällaisena vihreinä ryöstöritareina ja pyrkimään löytämään kumppaneita, jotta saataisiin suuria enemmistöjä tässä valiokunnassa ja voitaisiin viedä asioita Minusta äh, nämä saattavat olla hyvin kaukanakin 20 prosentista, mutta ne pitäisi olla, pitää mielessä kuitenkin 30 prosenttia, mutta tällainen vihreä röstoritarjous, siitä minä voin vain kehottaa sen vihreän välttämään, koska paremmin toimia meidän kaikkien kanssa yhdessä ja saada aikaan hyviä tuloksia. Vihreä röstoritarjous, ha, nyt tämmöisen, mitä oli sitten musta röstoritarjous? Triton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. On totta, että kuten herra Florence sanoi, me olemme usein vihreä osa eurooppalaisesta keskustelusta, mutta kun täällä tehdään päätöksiä, niin ne usein vesittyvät. Tai täällä tehdään päätöksiä ja sitten ne neuvostossa vesittyvät. Tarvitaan jonkinlaista yhteistä logiikkaa. En vihreäksi, mutta tuen tätä yleistä logiikkaa. Kaikki voivat hyötyä näistä säästöistä tietojen mukaan 2009 päästöt olivat 17,3 prosenttia pienemmät kuin 99. Ja meidän pitäisi nyt tavoitella suurempia päästöjä, päästövähennyksiä. Tuen sitä, että voisimme mennä jopa 40 prosenttiin. Ehkä 2030 vuoteen mennessä 40 prosentin tavoite voisi olla jopa aika alhainen. Mielestäni meidän täytyy voimistaa tätä etenemissuunnitelmaa tai ainakin tukea sitä. Tämän kustannuksiksi arvioidaan 270 miljoonaa vuodessa, mutta jos otetaan huomioon säästöt energiantuonnissa tai polttoaineiden tuonnissa, niin luku voi olla 170-320 miljardia, joten todennäköisesti säästetään paljon enemmän kuin mitä etenemissuunnitelman tukemisesta koituisi kustannuksia. Voimme luoda 1000 työpaikkaa ja energiantuonnin alalla 17 miljardia voidaan saada 2030 mennessä ja vielä enemmän 2050 mennessä ja ilmanlaatu ennen kaikkea paranee. Tämä tietysti vaatii investointeja ja 1,5 prosenttia prosenttia BKTstä vuosittain on vieläkin on paljon vähemmän kuin vaikkapa Intiassa tai Koreassa. Ja kuten monet kollegat sanoivat, niin jos emme halua jäädä muista jälkeen, emmekä halua joutua ostamaan teknologiaa muualta ja emme halua, että vienti tai että tuotanto siirtyy muihin maihin, niin näin meidän on toimittava. Richard Seba. Kiitos puheenjohtaja. Saattaa olla tietynlainen intellektuaalinen haaste poliittisesti ajatella 40-50 vuoden ajanjakson puitteissa, mutta minusta asia pitää pystyä asettamaan oikeisiin mittasuhteisiinsa. Ei kysymys ole siitä, että kyseenalaistetaan ilmanmuutos tai kiistetään se. On kysyttävä sitä, miten paljon on järkeä siinä, että tällainen asiakirja, kun on edessämme, että siitä tehdään päätös tai että ylipäätään uskaltaudutaan sellaisen tekemiseen minusta. Tämä, sillä lähtien siitä oletusta liikkeelle tämä tulee tapahtumaan tiettyyn suuntaan. Meidän uskomme teknologiaan ja uskomme inhimilliseen edistykseen on tietynlainen mekaaninen järjestelmä, ja se vaikuttaa, voi vaikuttaa poli- onko se jotakin, mihin voimme poliitikkona vaikuttaa. Kvanttifysiikasta me tiedämme, että, että fysiikka ei pysty antamaan vastauksia, joita haluamme. Einstein sanoi, että Jumala ei heitä noppaa, kun hän kehitteli suhteellisuusteoriaansa tai loi teorian rakennelman, joka pystyisi antamaan ennusteita fysiikan alueella, mutta kvantit ovat pystyneet ostamaan täysin päinvastaista. Nyt me puhumme huomattavasti mutkikkaammista järjestelmistä, joka liittyy planeettamme kehitykseen ja politiikan pitäisi pystyä myöskin katsomaan, mitä ovat oikeat suunnat, yhteydet kenellä, kuka tässä huoneessa on uskonut 80, 70-80-luvulla, että, että jossakin vaiheessa rautaisarippu kaatuisi. Eilen oli Saksan yhdistymisen vuosipäivä ja on monia asioita, jotka on samalla tavalla esille. Tulevaisuutta ei voida ennustella samalla tavoin kuin me kenties toivomme. Mitä tulee tähän teknisen vallankumouksen puheenjohtaja itse otti tämän sanan suuhunsa, niitä ei voida määrätä koska suhteellisuusteoriotakaan ei voitu määrätä. Ja myöskään internetin aikakautta ei voitu ennustaa, eikä voidaan vain sanoa, että oikeat puiteedellytykset, että niitä olisi luotu sähkön tuotantoon. Täytyy äh, olla poliitikkona tietysti määrin myöskin äh, äh, vaatimatina katsoa, mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Mitä me voimme tehdä, se pitäisi olla asiakirjassa. Esittää oikea tilannekatsaus siitä, missä nyt ollaan. Silloin pitää olla johdonmukainen. Haluaisin puhua siitä myös, että me olemme edelleenkin ainoa maanosa maailmassa, jossa on otettu käyttöön CO2 hinnoittelu, ja siltä minua kummastuttaa, että Chris Davis kirjoittaa, että me täytyy pelätä sitä, että muut maat juoksevat pakoon ja että me jäämme jälkeen. Jos me nyt olemme jo niin hyviä, että olemme ottaneet käyttöön tällaisen hidoksidin hinnan päästökauppajärjestelmään silloin joko se edistää teknistä edistymistämme tai estää teknistä edistymistämme. Jos se estää, sitä pitää ryhtyä muihin toimiin. Muutama asia myöskin, joiden johdonmukaisuus olisi syytä tutkia ja pitäisi tällaista mahdollista lineaarista teknologian tekniikan kehistymistä, joka on mainittu erillisissä kohdissa, eh, se, että pitäisi nyt tehdä enemmän ja myöhemmin vähemmän. Minusta tämä on suorastaan aika uskomatonta. Monet ovat lukeneet Herman Hessen kirjan eh, Narsis ja kultasuu, ja narkissa kultasuojan varmassakin meidän pitäisi tässä katsoa, että me emme nyt hukkaa yhteyttä todellisuuteen, sillä jos me vuoden 2050 osalta päätämme tavoitteeksi sitovasti miinus 90 prosenttia, kuka uskoo, että vuonna 2050 tällainen sitova päätös enää pätisi? Kiitos Richard Seber. Tässä haluaisin kuitenkin kertoa erään anekdootin. Täällä on puhuttu 40-50 vuoden jaksolla tehtävistä ennusteista. Kesäkuussa olin avaamassa biologisen monimuotoisuuden näyttö, näyttelyn luonnontieteiden museossa Berliinissä, joka oli tämän talon näyttely. Siellä johtaja näytti dinosauruksia ja hän sanoi, että tämä suuri dinosaurus oli 150 miljoonaa vuotta sitten, mutta pienempi on lähempänä ajallisesti meitä kuin suuri, ja se eli 67 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten minä sanoin, ja teollisuuden aika kausi on kestänyt 200 vuotta, 10 sukupolvea, ja näiden 200 vuoden aikana nyt sitten tullaan polttamaan kaikki se, mitä on syntynyt miljoonien vuosien aikana. Kukaan ei voi sanoa minulle, etteikö tällä voisi olla vaikutuksia planeettaan joten on syytä myöskin katsoa eteenpäin 40 vuotta. Ei ole mitään verrattuna siihen, mitä todellisuudessa on tapahtumassa. Uskoakseni meidän päämme on liian pieni sen ymmärtämiseksi, mitä on tapahtunut 200 vuoden aikana. Ja siksi tämä skenaario vuoteen 2050 on vähintä, mitä voi tehdä tai pitää tehdä, ellei sitten oleta, että ihminen mitenkään vaikuttaa ilmastoon. Silloin tätä kaikkea tietenkään ei tarvitse edes tehdä. Silloin se on turhaa vaivan näköä. Puhuja, teillä oli onnea. Puhujalista pitää nyt lopettaa, koska muuten meitä loppuu aika. Seuraavaksi Anna Rosbach. Ja nyt minun täytyy tullakin pitää kiinni tästä kolmesta minuutista. Anna. Er Kiitos puheenjohtaja. No vähän epäreilua, että tässä meiltä puhujilta nyt otetaan tätä puheaikaa pois, mutta kuitenkin minäkin haluaisin kiittää Chris Davisia tästä asiakirjasta maiden välillä. EUssakin on hyvin suuria eroja siinä, kuinka tässä asiassa on edistytty, ja 2050 on aika monen vuoden päässä. Ja voi olla, että tässä moni jäsenvaltio joutuu vielä hyvinkin paljon nieleskelemään näiden tavoitteiden kanssa vuoteen 2050. Mutta tässä ollaan siis laatimassa uutta politiikkaa. Haluamme, että yhdeksän vuoden kuluttua jo energialähteistä 40 prosenttia olisi uusiutuvia. Ja se, siinähän on kyse poliittisesta tahdosta. Minusta se voidaan saavuttaa, mutta niin kauan kuin meillä on tällaisia energian monopoleja kansallisvaltiossa, kansallisvaltiossa niitä on, kuten Tanskassakin esimerkiksi on, niin silloin kehitys estyy, uusia energiamuotoja ei kehity, turvaudutaan olemassa oleviin lähteisiin eikä, eikä tutkimustakaan viedä eteenpäin. Eli sen sijaan, että tehtäisiin paljon monenlaisia asioita ja listattaisiin sitä, mihin joissakin olosuhteissa päästäisiin, minä haluaisin, että keskittäisimme huomiomme tutkimukseen energia-alalla – Meillähän on jo tuulienergiaa, aurinkoenergiaa. Tanskassa varsinkin tuulella tuotetaan paljon energiaa. Vesivoimaa voidaan myös käyttää. Ja osa jätteestä käytetään myös energianlähteenä Tanskassa. Kiitos. Vorbildhaft, ich muss loben. Esikuvallista. Kaikki sanottu kahdessa minuutissa erinomaista. Andrea Zanoni. Presidente, colleghi, voglio puheenjohtaja, kollegat, kuten haluaisin onnitella kollega Chris Davisia tästä asiakirjasta, olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Meitä kehotetaan tekemään valinta, millä puolella haluamme olla, ja EUlta täytyy saada uskottava ratkaisu ilmaston lämpenemiseen, ja lisäksi sen täytyy kantaa poliittinen vastuunsa tehdessään tärkeitä poliittisia päätöksiä ja huomioida ne seuraamukset, joita päätöksillä on. EUn täytyy olla edelläkävijänä kansainvälisesti. Tälle ei ole vaihtoehtoja. Täytyy saada aikaiseksi teollisuusmaiden kanssa välillä sitovia tavoitteita ja on oltava kannustimia esimerkiksi teräste, teollisuudessa on ollut hiilivuoto-ongelmia. Viime viikolla Strasbourgissa järjestettiin kokous. Olen aloittanut vasta 12. syyskuuta täällä ja kuulin kollegan puheenvuoron, joka kielsi täysin ilmastonmuutoksen olemassaolon. Ja täälläkin kuulin mielestäni outoja väitteitä tänään. Pitäisi kollegoidenkin miettiä sitä, että jos EU ei ryhdy toimiin tällä alalla, niin nousevat taloudet menevät sen ohi energia- ja teknologia-alalla, ja näin ollen taloutemme häviää. Ilmastonmuutos myös heikentää maatalouden mahdollisuuksia, kuten kollega muistuttaa, mutta se aiheuttaa vakavia seuraamuksia myös maailmanlaajuisesti, ja niitä aliarvioidaan silloin tällöin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi ilmastonmuutoksesta kärsivät siirtolaiset äh, aiheuttavat ongelmia ja ilmastonmuutos aiheuttaa maanviljelyssä suuresti ongelmia. Viime vuosien aikana EU:ssa useissa maissa on havaittu aiempaa enemmän leveitä ja kuitenkin esimerkiksi kylpylätoiminta tai merenrantamatkailu on merkittävä matkailun ala. Lisäksi tähän kaikkeen voi liittyä uusia sairauksia, ja sairauksia sellaisilla alueilla, joilla niitä ei aikaisemmin ollut. Eilen ympäristövaliokunta kuuli ECDCn johtajan puheenvuoron, Mark Sprengerin puheenvuoron, ja hän vahvisti, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia tautien leviämiseen pitäisi tutkia enemmän vähähiiliseen talouteen siirtyminen vuoteen 2050 mennessä on meille suuri mahdollisuus, tilaisuus, kuten esittelijäkin mainitsi. Siksi meidän täytyy poliittisesti painostaa komissiota ja neuvostoa toimimaan heti ja nopeasti. Eli siis heti ja nopeasti korostan tätä. Meidän on omaksuttava selkeä ja vahva poliittinen kanta ja kuten täällä on muistettava, niin muistutettu, niin tämä on varmaankin vaalikautemme yksi tärkeimmistä äänestyksistä. Minä tuen tätä asiakirjaa, joka mielestäni on tasapainoinen ja lähestymistapa on oikea. Peter Liese. Kiitos, Peter Liese. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että aika on vähän, johtuen aiemmasta keskustelusta vielä eräs perustavanlaatuinen kommentti. Uskoakseni me toistuvasti joudumme tarkastelemaan Stern mietintöä, kun puhumme talouden ja ilmastonmuutoksen yhteydestä. Maailman talouskriisi vuodena 2009 oli Sternin ennustama ja siinä todettiin, että se oli vähin, vähiten huono vaihtoehto. Stern tunnettu taloustieteilijä, Maailmanpankin johtava taloustieteilijä, hän sanoi, että 5-20 prosenttia BKT tullaan menettämään, jos emme tee mitään ilmastonmuutosta vastaan. Nämä kaikki faktat tietenkään ole varmistettuja, että niissä on spekulointia, näin voidaan sanoa. Eräs ilmastontutkija kerran vakuutti minut, eräs maailman tunnetumista. Hän pyrki saamaan minut mukaan tieteellisen keskustelun. Hän sanoi minulle, mainitkaa minulle yksi lääketieteellinen hoitomenetelmä, yksi leikkaus, yksi lääke, josta on yhtä pitkälle menevä tieteen yksimielisyys kuin ilmastonmuutoksesta maailman ilmastonmuutospaneelissa. Ei ole 200 lääkäriä maailmassa, jotka olisivat yhtä mieltä jostakin tietystä leikkauksesta tai lääkkeestä. Mielipideero, mielipiteiden kirjo on, eri, on näin suuri, mutta jos 20 tutkijaa on yhtä mieltä jonkin terapian käytöstä, niin silloin minun lääkärinä täytyy käyttää sitä. Meidän pitäisi todellakin tehdä tässäkin nyt sitä, mitä tutkijat meille neuvovat, koska muuten riski on aivan liian suuri. Minä haluaisin onnitella komissiota. Sitä on täällä arvosteltu, että se ei ole ollut tarpeeksi kunnianhimoinen tai se on liian kunnianhimoinen. Me olemme löytäneet oikean tien. On hyvä, että nyt keskustellaan pitkän tähtäyksen tavoitteista ja että aikaa jää konkreettisiin muotoiluihin. Ja totta kai vuodesta 1990 vuoteen 2050 olisi lineaarinen linja kunnianhimoisempi kuin se, mistä nyt keskustellaan, mutta jos olemme rehellisiä, olemme jo hukaneet 15 vuotta. Mehän olemme alkaneet keskustelua vasta vuonna 2005 välttämättömistä toimenpiteistä. Siihen saakkahan ei tapahtunut mitään verrattuna siihen, mitä nyt on esillä ja mitä on altu, alettu panna toimeen. Siksi linja on vedetty oikein, luvut ovat johdonmukaisia ja meidän tulisi tukea tätä. Oikein on myös se, että energiatehokkuuden kysymys on noussut esille. Tehokkuus on ehdottomasti yhteydessä tähän asiaan, siksi pitää pyrkiä saavuttamaan vuoden 2020 tavoitteet. Pitää kuitenkin määritellä tavoitteet, jotka ovat johdonmukaisia yhteydessä CO2-säästöihin. Meidän pitää saada aikaan energiatehokkuutta vuoden 2030, 2040, 2050, sillä energiaa, jota me emme edes tarvitse, sitä vaan tarvita uusia kapasiteetteja, ei uusia verkostoja. Joten minusta komissio on oikealla tiellä. Komissio pitäisi pakottaa ryhtymään konkreettisemmaksi, mutta komissiota ei pidä pelkästään arvostella, vaan komission kanssa pitää tehdä yhteistyötä strategian toimeenpanemiseksi. Ines. Ines Aira Sender. Niin, aivan lyhyesti. Haluaisin tarttua tähän kysymykseen, joka on noussut erinomaisesti esille, ja joka otatte kollegat jo esille, haluaisin yksinkertaisesti vain sanoa, että, että tätä ei ole käännetty espanjaksi, mutta, mutta tämä viimeinen kohta, jossa Chris Davis puhuu meidän mahdollisuuksistamme, näyttäisi siltä, että siinä on kaksi kohtaa, joista sanon, että sodan aikana asiat tehdään nopeasti, käytetään rahaa pyritään vähentämään byrokratiaa ja tekemään päätöksiä. Ja minulla on sellainen vaihtoehto, että ymmärrän mitä Chris Davis äh, sanoo. hän äh, puhuu, tässä pyrkii osoittamaan sen, miten tärkeää tämä asia, on, miten tärkeää on tehdä päätöksiä. Ja kuitenkin pyytäisin, että Davis, että hän ei käyttäisi tätä, tätä tekstiä, koska luettaessa näyttäisi siltä, että olisi parasta, kun maailmasta olisi siis sota se, että byrokratia sivutetaan ja että asioita todetaan erinomaisesti ja tehdään päätöksiä. Tämä eh, minusta ei ole oikea tapa puhua asiasta. Sitten tässä puhutaan, että maapallon lämpeneminen ei ole sama kuin sota. Tässä sanotaan, että se on hitaasti tehtävä kasvu, jolla on aivan yhtä kauaskantoiset seuraukset. Ymmärrän sen, että tosiasia, että pitää sanoa, että tämä on tärkeää, että on radikaalia se, että pitää tehdä jotakin, että meidän täytyy tehdä päätöksiä, olen, mutta, mutta se ei kuitenkaan perust, ole perustunut sille, että puhutaan myönteisesti sodan ajoista, joten Euroopassa edelleenkin minusta meidän pitäisi olla vakavampia. Kiitos. Sophie Hawken. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. No en nyt toista sitä, mitä täällä on jo sanottu, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että Davisin laatima asiakirja on oikein hyvä asiakirja. Ja kuulin myös tämän anekdootin ja olen samaa mieltä siitä, että meidän on tehtävä jotakin saastumisen vähenemiseksi yleisesti ja meidän on osallistuttava siihen. Mutta mutta sen ajatuksen sijaan, että vain velvoitamme yritykset, nehän jo tässä nykysuhdanteessa kärsivät tästä kaikista niistä sitovista velvoitteista. Niillä on todella ongelmia tuotan, tuotannon suhteen. Minä haluaisin, että unioni luo todellisen kunnianhimoisen, kilpailukykyisen, hyvän teollisuuspolitiikan, joka menee tähän suuntaan, että me tukisimme sellaista tutkimuspolitiikkaa, joka olisi kunnianhimoinen, ymmärrettävä, kilpailukykyinen ja jota, joka näkyisi myös aluepolitiikassa, koheesiopolitiikassa, niin, että meillä olisi välineet edistää sitä myös tutkimuksen alalla innovaatiot. Nyt näyttää siltä, että kohesio- ja aluepolitiikan rahoista suuri osa jää käyttämättä EU:ssa esimerkiksi tutkimukseen. Joissakin maissa näistä määrärahoista käytetään vain 20 prosenttia, vaikka olemme jo tämän ohjelmakauden paremmalla puolella selvästi. Totta kai me olemme tästä suunta, näistä suuntaviivoista yhtä mieltä, mutta meidän täytyy tässä hyödyntää yleiseurooppalaista kilpailukykyistä, kunnianhimoista teollisuus, tutkimuspolitiikkaa, että me todella saamme käyttöön uusia energiamuotoja ja uusia eh, menettelyjä esimerkiksi liuskekaasun poraamiseksi saastuttamatta muuten, ja se on erityisen tärkeää tässä nykyisessä taloussuhdanteessa, joka Eurooppaa vaivaa. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä keskustelu. Paljon erinäköisiä aiheita saatiin käsiteltyä tämän keskustelun puitteissa. Kiitoksia kaikille tästä hyvin perusteellisesta keskustelusta. Ja vielä nyt komission puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Davisia tästä erittäin mielenkiintoisesta tausta-asiakirjasta ja myös tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta, jota täällä on käyty. Esittäisin tässä nyt muutaman kohdan menemättä liian pitkälle yksityiskohtiin. Ensimmäinen asia liittyy tähän kansainvälistymiseen ja siihen, mikä on linkki nyt näiden kahden asian välillä. Täällä mainittiin jo tuo Durbanin konferenssi. No, Kankunissa jo maailman johtajat sopivat tästä kahden asteen tavoitteesta, jota myös, myös kansainvälinen ilmastopaneeli tukee. Ja siitä saatiin siis maailman johtajien välillä sopimus, ja suurin osa kehittyneistä ja kehittyvistä maista on siihen sitoutunut. Eli toisin kuin Kioton sopimuksen aikaan, meillä on nyt varsinaisia sitoumuksia, oikeita sitoumuksia kautta maailman tähän etenemissuunnitelmaan. Mutta sekään, sekään etenemissuunnitelma ei riitä pitämään meitä tuossa kahden asteen lämpenemisessä, mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Toinen kohta, jonka ottaisin esiin, on se, että kuulin täällä kommentteja tämän etenemissuunnitelman luonteesta. Viitattiin siihen, että tämä olisi jonkinlainen suurellinen suunnitelma tai jonkinlainen ennuste siitä, minkälainen maailma on vuonna 2050, mutta tässä tärkeintä on nyt se, että nykyisen tiedon perusteella yritetään analysoida ja oppia sitä, mitä tässä nyt voidaan tehdä seuraavaksi, mitkä ovat ne tärkeimmät teknologiat, mihin pitää investoida – mitä teknologioita pitää tutkia vielä lisää, missä Euroopalla on suurimmat mahdollisuudet, missä pystytään käymään vaihtokauppaa. Ja sen pohjalta sitten yritetään miettiä, minkälaisia poli- politiikkoja tässä nyt kannattaa laatia. Kolmas asia koskee näitä tavoitteita. Ne ovat kriittisen tärkeässä asemassa tässä etenemissuunnitelmassa. Nämä välitavoitteet ovat se asia, jota koko energia-ala meiltä nyt tässä kaipaa omien investointiensa suuntaamiseksi. Monesti tässä on sanottu, että puhutaan investoinneista, joiden tulisi kattaa seuraavat 20, 30 tai jopa 50 vuotta. Eli tässä asiassa nämä välitavoitteet voivat tosiaan auttaa. Ne eivät ole varsinaisia tavoitteita, ne ovat vain tällaisia pieniä välitavoitteita. Tärkeimmät tavoitteet ovat päästöjen vähentämiseen liittyvät jo sovitut asiat. Kyseessä ei ole siis mikään lineaarinen kehityskulku ja siihen on olemassa oma syynsä. Tietyt teknologiat tulevat saataville kilpailukykyisessä muodossa vasta tulevaisuudessa. Tämä koskee esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ja muita teknologioita, joita saadaan kilpailukykyisesti käyttöön vuoden 2025 jälkeen. Täällä edustaja Jordan esimerkiksi kysyi kuluttajille lankeavista kuluista. Se on tärkeä kysymys ja tässä vaikutusten arvioinnissa meillä on tarkempaa analyysiä siitä, mitä tämä tarkoittaa kotitalouksille pitkällä aikavälillä. Suurempaa taustaa tässä kuitenkin saadaan nyt näihin tarvittaviin investointeihin ja siihen, mihin tällaisilla investoinneilla nyt pyritään – investointien arvioidaan olevan noin 270 miljardia euroa koko tämän ajanjakson ajan, eli, eli hyvin suurista summista on kyse. Se tarkoittaa sitä myös, että muutoksia tapahtuu siinä, mihin kulut kohdistuvat ja myös siinä, kuinka eri tahot rahoittavat näitä kustannuksia. Täällä kysyttiin myös ydinvoimasta. Nykyskenaarioissa, joita olemme laatineet, olemme katsoneet eri jäsenvaltioiden omia poliittisia linjauksia. Jotkut niistä on tehty Fukushima ennen ja, ja jotkut Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Saksa luopuu ydinvoimasta vähitellen. Siellä on tällainen päätös tehty. Meidän skenaarioissamme on siis lähdetty siitä, että Saksassa ei ole ydinvoimaa vuoden 2050 jälkeen. Kiitos. Ja, thank you. Kiitos. Kiitos komission selitykset, jotka liittyvät tähän tiekarttaan. Ehkä Chris Davis haluaa tehdä yhteenvedon lopuksi. Mr. Perillo, the... Kiitos puheenjohtaja. Perillo kertoi tästä ITRE-valiokunnan kannasta. Ja teollisuus, meillä on yhteis yhteinen toimivalta tässä ja ITRE-valiokunnalla on esimerkiksi energia- ja teollisuusasioissa toimivalta. Ja jos nyt katsotaan joitakin tarkistuksia, niiden luonnetta, niin määräaika on varmaankin jo ensi torstai, ainakin ensi viikolla, sen tiedän varmasti. Omaan mietintööni liittyen sanon, että se menee kuun lopussa käännöttäväksi. Ja ennen keskusteluja noin pari viikkoa se olisi tarkoitus saada kollegoille. Haluaisin kertoa esimerk- tai puhua esimerkiksi Oresterossin tulivuorista ja niin edelleen. Jan Jörgensen myös esitti hyviä huomioita ja useimmat kommenteista ovat hyviä ja monia vasta kommenttejakin on esitetty monta kertaa ja otan kyllä ne huomioon. Mutta lopuksi sitten Karhans Florentzin vetoomukseen siitä, että meidän pitäisi toimia kumppaneina. No se olisi todella hyvä, jos poliittiset ryhmät pääsisivät jonkinlaiseen konsensukseen ja äänestyksestä tulisi laajalti yksimielinen tavoitteet ja virstanpylväät olisi siinä oltava mukana. Ehkä minun olisi pitänyt pyytää anteeksi kieltä tässä työasiakirjassani, mutta on ihan historiallinen fakta, että kehitystä voidaan varsinkin teknologiassa mutta muuallakin edistää sillä, että asetetaan tavoitteita ja virstanpylveitä. Yhdysvalloissa esimerkiksi asetettiin aikoinaan tavoite siitä, että päästään kuuhun. Ja usein tietyt virstanpylvät myös stimuloivat toimia. Me tiedämme, että 2050 on vielä kaukana, mutta toisaalta me tiedämme, että silloin me kaikki kasvamme ruohoa, tai suurin osa meistä kasvaa ruohoa jossakin arkussaan. Ja kuitenkin meidän, meillä on tietyt tavoitteet. 2020, 2040 tavoitteet ovat vieläkin tärkeämpiä kuitenkin. Toivon, että komissio ottaa tämän huomioon ja vie nämä asiat myöskin energialasta vastaaville kollegoille niin, että etenemissuunnitelmassa on todellakin virstanpylväitä välillä eikä pelkästään keskitytä vuoteen 2050 siitä, mitä Hans Florence sanoi kumppanuuksista. Monet meistä haluavat kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tässä pitää katsoa maailmanlaajuisesti. Tämä myös vaikuttaa talouskasvuun ja investointeihin. Monet pyytävät tätä samaa. Tarvitaan pitkäaikaisia signaaleja, tarvitaan oikeusvarmuutta mutta tarvitaan miljardeja euroja investointeja. Meidän täytyy tämä myös toteuttaa, siis yritysten kannalta. Niin, meillä on siis työasiakirja, joka on pohja keskustelulle, kunnes saamme mietintöluonnoksen. Ja sittenhän kaikki tietävät, mikä on menettely sen jälkeen. Palaamme asiaan uudestaan ja katsomme sitten mietintöluonnosta. Kiitos Chris Davis onnisteluista saada aikaan ensimmäinen keskustelu. Ja nyt sitten kohta 15. Taas etenemissuunnitelma. Yhtenäistä Euroopan liikennevalta koskeva etenemissuunnitelma kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää. Ja tässä lausunnon laatijana on Boguslav Sonic. Vastuuvaliokunta on liikennevaliokunta TRAN ja esittelijänä on Mathieu Grosch. Boguslav Sonic. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Transport... Kiitos puheenjohtaja. Liikenne ja kuljetukset ovat yhteiskunnan perusta ja niillä on osansa myös talouskasvun luojana ja uusien työpaikkojen luojana. Liikennejärjestelmän kehittäminen täytyy tapahtua kestävällä tavalla. Kyseessä on globaali ala ja siksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, tarvitaan aloitteita ja toimia monilla eri tasoilla. Tämä minun lausuntoni tästä Euroopan liikennealuetta koskevasta etenemissuunnitelmasta toteaa, että jos vain suinkin mahdollista, niin meidän pitäisi pyrkiä käyttämään ajoneuvoja, jotka eivät käytä fossiilisia polttoaineita, sillä, sillä tavoin myös päästöjen määrää saadaan vähennettyä. Tämä koskee siis hiilidioksidipäästöjä ja rikkipäästöjä. Toisekseen päästöjä pitää pyrkiä rahoittamaan myös uuden tyyppisillä moottoreilla. Ei enää ainoastaan keskitytä polttomoottoreihin, vaan muihinkin teknologioihin. Tarvitsemme siis uusia teknologioita, teknologioita koko kuljetusalalle, mutta niiden luominen vie oman aikansa. Euroopan komission tulisi taloudellisesti tukea koko Euroopan kattavaa raideliikenneverkkoa, jotta liikennettä ja kuljetuksia saataisiin kumipyöriltä raiteille – suositusten pitäisi päteä erityisesti niille alueille, alueille, jotka ovat tässä kehityksessä vielä muita alueita jäljessä. Ja siksi haluaisin pyrkiä siihen, että vähennetään epätasapainoisuuksia ja epätasa-arvoisuutta eri osa-alueiden ja eri alueiden infrastruktuurien välillä, mutta infrastruktuurin korjaaminen ja rakentaminen on kallista ja aikaa vievää puuhaa fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen on helpoin tapa vähentää, fossiilisia, äh, vähentää hiilidioksidipäästöjä. Euroopan komissiolla on tällaisissa toimissa tärkeä rooli. Sen pitäisi panna alulle kampanjoita, joilla päästään kohti uusia kuljetusmuotoja. Kiitos. Boguslav Sonik. Kiitos Boguslav Sonik. Varjo, sit esittelijä Ines Ajala Sender. Kiitos, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Sonikia siitä, mutta haluaisin puhua tämän osa hyvin tärkeää keskustelua, jonka näimme jo aiemmassa keskustelussa, joka se myöskin tavoitteena on 2020-2050, siis tehdä päätöksiä nimenomaan valmistella päätöksiä, jotta voidaan ne kaikkea tehdä muutoksia sektoreilla, joissa tarvitaan pitkiä jaksoja päätösten tekemiseen. Tässä on osa infrastruktuureista ja muutoksista, jotka liittyvät kulkuneuvoihin, polttoaineisiin, mutta myöskin suunnittelun kysymykset ovat tärkeitä, koska suunnittelut eivät välttämättä ole eurooppalaista toimivaltaa, mutta yhä enemmän. Kaupungin osalta voidaan sanoa, että kaupungit pyytävät unionin Euroopalta neuvoja, jotain hyvistä käytänteistä, koordinointia ja tukea, jotta voidaan saada aikaisemmin tärkeitä muutoksia, jotta voidaan tehdä päätöksiä, jotka, jotka merkitsevät sitä, että ei vähennetä liikkuvuutta, vaan eh, Tämä siis muutos verrattuna menneisyyteen, jossa on, on ollut yhteys liikkuvuuden ja talouden kehityksen välillä nyt tällaisessa kriisitilanteessa. Ennen kaikkea ajatellen sitä, mitkä valtaisa kilpailu on syntymässä ja jossa liikenteellä logistiikalla on tärkeä merkitys se, että vähennettäisiin liikkuvuutta, ei ole suinkaan vaihtoehto, täytyy pyrkiä vain ehdottomasti tekemään saman aikaan muutoksia, saman aikaan tehokkuutta, saman aikaan innovointia ja näiden muutosten kautta, jotka pyrkii vaikuttamaan liikkuvuuteen, mutta ei suinkaan pyrkiä leikkaamaan sitä, koska talous olennaisimmiltaan toimii nimenomaan tämän liikkuvuuden pohjalta. Minä haluaisin, että olisi enemmän syvällisyyttä kaupunkiasioita koskevissa näkökannoissa ja myöskin ajatellen ympäristöä, että katsottaisiin, että on tärkeää, että on olemassa tällaista kollektiivisia julkisia palveluita ja että esimerkiksi ajatellaan polkupyöriä, jotka voidaan myöskin säilyttää huomioon, jotka voivat olla osa tällaista näkemystä, miten myöskin kaupunkien osalta – täytyy ratkaista ympäristöllisesti asioita, se, että henkilöt pystyvät myöskin liikkumaan, mutta, mutta en voi pelkästään tehdä ratkaisuja, kun kielteisiä. Minusta komissio tässä on tekemässä ponnistelua, mutta tällä hetkellä pitäisi löytää innovatiivisia ratkaisuja. Sitten myöskin digitaalinen kauppa on saanut aikaan sen, että on tavallaan vähentynyt, vaikuttanut siihen, miten logistiikka tuoten osalta on moninkertaistunut, joten on välttämätöntä kohdata tämä kaupunki, urbaani logistiikka. Mitä tulee sitten kansainväliseen osuuteen, tässä myöskin voidaan sanoa, että liikenne on nähtävissä tämän 2050 puitteissa osana kansainvälistä tilannetta, ajatellen liiken, lentoliikennettä ja meriliikennettä. Täytyy tehdä päätöksiä, jotka liittyvät uusiin polttoaineisiin, pyrkiä saman aikaan päästöjen vähentämistä. Näissä siis on tällainen kansainvälinen komponentti, joka on hyvin tärkeä, joka vaikuttaa myöskin kilpailuun. Ajatellaan, mitä on nähty, että on kysymyksiä, jotka, jotka ovat tärkeitä ja tärkeää myöskin, että Euroopan parlamentilla täytelmaisuuksia pyrkiä viemään lävitse tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia, joten voisimme myöskin vahvistaa sitä osaa, joka koskee näitä, miten voitaisiin toimia näissä maailmanlaajuisissa sopimuksissa. Mitä tulee sitten eh, siihen, mitä komissio eh, tuli tekemään 19. marraskuuta, lokakuuta anneksi uuden esityksen eurooppalaisista liikenneverkoista, joka uskoakseni tulee olemaan uusi malli, uusi näkökanta. Ja uskoakseni meidän täytyisi myöskin pyrkiä vahvistamaan ää, tätä lausuntoa nimenomaan ympäristössä ottaen huomioon kaikki nämä muutokset, jotka liittyvät muotoihin, esimerkiksi rautta, tieliikennettä, meriliikennettä ja katsoa, miten voidaan vähentää nimenomaan tämän liikkuvuuden vaikutuksia. Ja lopuksi, kuten puheenjohtaja totesi, ajattelen tilannetta kriisin aikana, tarvitaan rakent- uusia rakenteita, on, on olemassa kriittinen vaihe, siirtymisen vaihe, ajatellen myöskin kysymys, liittyvä työllisyyteen ja sitä, mitä vaikeuksia voi olla tietyillä sektoreilla – ja minä ymmärrän, että täytyisi saada aikaan vetomus komission suuntaan siitä, että tehtäisiin enemmän työtä ja paremmin tuloksin. Ajatellen nimenomaan uutta taloutta, että saadaan aikaan vihreitä työpaikkoja ja myöskin pätevyyttä Euroopan tasolla. Emme ole pystyneet järjestelmällisesti identifioimaan sitä, mitä sosiaalisia lausekkeita on, jotka voitaisiin myöskin määritellä näitä uusia pätevyyksiä samalla kun etenemme uusille markkinoille ajatellen maan ympäristökysymyksiä. Metaksi sähköautoa, se on lähtenyt liikkeelle. Se on tuote, joka saattaa ratkaista monia ongelmia, mutta turvallisuuden osalta se ne tulee merkitsemään täydellisesti muutoksia, jotka liittyvät miksi kunnossapitoon ja ne henkilöt, jotka ammattityöntekijät ovat tekemään näitä jotka pyytävät, joutuvat tekemisiin tämän, näiden kulkoneuvojen turvallisuustekijöiden ja kunnossapidon kanssa, tämä vetävät tiettyä pätevyyttä ja tämä merkitsee tiettyä vetomusta ja täytyy lähettää viesti tästä asiasta. Mitä sitten tulee taloudellisiin kysymyksiin? Jos ajatellaan ulkoisia kustannuksia, nämä ovat myöskin sellaisia kysymyksiä, jotka täytyisi pyskiä, pystyä määrittelemään, että voidaan antaa sysäyksiä, eikä pelkästään olla tuhlaavaisia, koska etäisyydet Euroopassa, joka laajenee jatkuvasti ja jossain naapureita pohjoista, etelä, idästä, länteen, nämä yhteydet ovat yhä tärkeämpiä ja, ja nämä todellakin vaikuttava tähän logi, logistiikkaan ja liikkuvuuteen. Ja te ottaa huomioon myöskin näkökanta, joka liittyy ytinalueisiin ja reuna-alueisiin. Ja minusta tässä siirtymävaiheessa tämä esitys on sellainen, että meidän ottaa huomioon ne erot, joita on olemassa jäsenvaltioiden välillä, joten sellaisia maita, jotka ovat sulkeneet koko verkostonsa, ajattelen esimerkiksi laivoja ja rautateitä ja lentoasemia, ja meidän täytyisi pyrkiä pyrkiä soveltamaan ja käyttämään paremmin enemmän rakennerahastojen varoja eh, eurooppalaisissa liikenneverkostoissa ja pyrkiä saada aikaan enemmän eh, toimia, jotka liittyvät näihin omiin verkostoihin ja infrastruktuureihin. Täytyy saada aikaan sysäyksiä ja myös ottaa huomioon tukea. Pitää ottaa huomioon kuitenkin se, että ne muodot, eh, joista me puhumme, niin se täytyy ottaa huomioon myöskin se, että pyritään vähentämään päästöjä – niin näilläkin on vaikutusta. Ja pitäisi myöskin sitten valmistella työpaikkoja, vihreitä työpaikkoja, joita tullaan tarvitsemaan uudessa taloudessa. Dziękuję bardzo e, pani poseł Ines Sender. E, w tej chwili... Kiitos paljon Maija Ajala Sendersille ja seuraavaksi puheenvuoro Randegen Jan Haluaisin rajoittaa puheenvuorot kolmeen minuuttiin, jotta pysymme esityslistallamme. Be as brief as possible. Um... Minä yritän puhua tässä nyt mahdollisimman lyhyesti. Käytän tässä puheaikaa myös edustaja Skila Kaakkisin puolesta. Hän lähti Alankomaihin kertomaan hiukan näistä Kreikkaan liittyvistä asioista hollantilaisille poliitikoille ja siksi on ilo puhua täällä myös hänen puolestaan. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa, joka on tässä nyt ollut lausunnon laatijana, mutta haluaisin samalla haastaa teitä olemaan hiukan kunnianhimoisempi kuitenkin – Euroopan komissio on ollut hyvinkin kunnianhimoinen ja, ja se on ehkä yksi syy siihen, miksi minä pidän näistä etenemissuunnitelmista, koska niissä on yleensä kunnianhimo ihan roima määrä. Ja sillä tavoin ehkä sitten myös päästään parempiin tuloksiin ja tavoitteisiin. Ihan muistin virkistykseksi nostaisin esiin pari asiaa tuolta etenemissuunnitelmasta. Tarkoitus on siis pyrkiä pois fossiilisia polttoaineita kuluttavista ajoneuvoista niin, että meillä ei ainakaan kaupunkialueilla, herkillä kaupunkialueilla olisi bensalla toimivia autoja vuonna 2050. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Sanoisin, että kyse ei ole mistään pienistä askelista ja pienistä muutoksista, vaan varsinaisesta vallankumouksesta – me tarvitsemme tässä asiassa todella vallankumousta. Me tarvitsemme kuljetuksissa ja liikenteessä vallankumousta, aivan kuten sitä tarvitaan aiheessa, josta äsken keskusteltiin, eli ilmastoasioissa. Me tarvitsemme paljon lisää innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä, sillä ne tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa, kun mietitään sitä, miten tämä etenemissuunnitelma saadaan toteutettua ja kuinka se onnistuu. vuonna 2030 voi olla, että me ajamme täällä vaikka brasililaisia tai kiinalaisia tai intialaisia sähköautoja, jos niitä ei kerran Euroopassa ole saatu kehitettyä. Yhdysvalloissa mietitään sitä, että ostettaisiin nopeita junia Kiinasta, eikä niitä suinkaan tilattaisi Euroopasta. Tällaiset asiat pitää ottaa huomioon. Olen tyytyväinen tähän etenemissuunnitelmaan, jonka komissio on laatinut. Se on lähtenyt nyt oikeaan suuntaan niin, että saastuttaja ja käyttäjä maksaa. Se on se periaate. Mutta silti tarvitsemme vielä näiden ulkoisten kulujen parempaa sisäistämistä. Me tarvitsemme kunnollista kilpailua. Se täytyy mahdollistaa ja siksi nämä ulkoiset kulut pitää saada eh, sisäistettyä. Meidän pitää myös lopettaa tällaiset kansalliset monopolit. Niitä on ihan liikaa varsinkin kuljetusalalla, liikenteessä. Tällaiset kansalliset monopolit seisovat innovaatioiden ja puhtaamman kehityksen tiellä. niistä eroon pääseminen on tärkeää, jos halutaan todella modernisoida liikennejärjestelmiä kaupungeissa ja saavuttaa nämä Euroopan komission asettamat tavoitteet. Sen lisäksi meidän tulisi työskennellä vakavasti sen eteen, että ympäristöä vahingoittavat tuet saadaan lopetettua, niistä päästään eroon – sillä jos näin ei tehdä, niin silloin ei päästä komission fossiilisia polttoaineita koskeviin tavoitteisiin. Eli siksi kaipaisin lausunnon laatijalta hiukan enemmän kunnianhimoa, ja silloin varmasti myös tarkistuksia tulisi pienempi määrä. Dziękuję bardzo. Na pewno poprawki. E, e, Kiitos. No, Totta kai teidän tarkistuksenne ja muiden tarkistukset ovat tervetulleita rikastamaan tätä mietintöä. Seuraava on Tramopulos. Sen jälkeen Anna Rosbach. Tramopulos. Tässä μεταφέρω και Niin, minäkin haluaisin esittää muutamia ensimmäisiä ajatuksia. Olen varjoesittelijä vihreiden puolesta – ja haluaisin lyhyesti ottaa kantaa tähän lausuntoon. Nimittäin se, että pyrittäisiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 6 prosentilla vuoteen 2050 mennessä ei ole riittävän kunnianhimoinen tavoite, jotta voitaisiin suojella ilmastoa. Tavoitteen täytyisi olla sitova. Tavoitteella pyritään vähentämään CO2-päästöjä tieliikenteessä samoin kuin ilma- ja vesilaivaliikenteessä, ovat joka tapauksessa toivottavia. Minusta meidän pitäisi löytää ehdottomasti mahdollisuuksia siihen, miten voidaan ylipäätään vähentää liikennettä. Tätä täytyy ehdottaa komissioon ja pitäisi myöskin työskennellä siihen suuntaan, että liikkuvuuteen, tarvitaan liikkuvuuteen, joka tapahtuu ympäristö ystävällisesti. Tässä pitää samalla tavoin kuin muillakin alueilla tarttua saastuttaja maksaa periaatteeseen. Olemme yhtä mieltä komission kanssa mm, pitkälti, mutta sen painopisteen selkeästi siirtyvän uusiin energialähteisiin, jotka voitaisiin ottaa voimakkaammin käyttöön liikenteen alueella, esimerkiksi rautatieliikenteessä. Mitä me teemme Kreikassa, joka on kriisissä, siellä on taas troika paikalla, ja kaksi kolmasosaa rautatien verkostosta pitäisi nyt poistaa. Mitä me teemme, kun on tällaista politiikkaa, jota sitten ehdotamme tälle alueelle? Minusta tuet, joita Euroopan unioni maksaa, niiden tulisi mennä rautatieinfrastruktuuriin, eikä niitä pitäisi käyttää siihen suuntaan, että rautatieinfrastruktuureja lopetetaan. Ja tässä pitäisi just ottaa huomioon tietysti myöskin Euroopan unionin lainsäädäntö. Minusta polttoaineiden kuluttamisessa liikenteessä pitäisi olla samanlaisia määräyksiä kuin matkustajaliikenteessä. minusta myöskin kuorma-autojen täytyisi tavoittaa tavoitteita, jotka lyötäisiin sitovasti lukkoon, niin voitaisiin vähentää päästöjä. Ja sitten biopolttoaineet, tämän asti se tähän astiset normit eivät ota huomioon sitä, että tämä johtaa siihen, että maan käyttö muuttuu. Maa, jota on käytetty elintarvikkeiden tuotantoon, onkin nyt polttoaineiden tuotannon käytössä. Meidän pitää tutkia asiaa täsmällisesti, pitää huolehtia siitä, että CO2 päästöt tätä kautta todella voivat vähentyä, koska vain sitten voimme todella käyttää biopolttoaineita. Muuten emme voi saavuttaa sitä, että kasvu, kasvihuonekaasupäästöt voidaan saada pienemmiksi ja saavuttaa ilmastotavoitteet. Biopolttoaineella voi olla merkitystä kestävässä liikenteessä, mutta vain silloin, kun tämä alue toimii tehokkaasti ja kun koko polttoaineiden tarve voi vähentyä. Me uskomme myös, että ilmastovaikutukset kokonaisuudessaan pitäisi ottaa huomioon laskelmissa ja pitäisi ottaa huomioon myös se, mitä maata on ryhdytty käyttämään uuteen tarkoitukseen, eli biopolttoaineen tuottamiseen. Alueelliset, taloudelliset yhteisöisivät, niiden pitäisi itse voida sanoa sanansa siitä, miten maata käytetään. Me tarvitsemme kansainvälisen järjestelmän, joka voisi vähentää laivoista syntyviä ilmastovaikutuksia. Pitäisi olla toimia, jotka eivät vain koske Euroopan unionia ja Euroopan unionin osuutta kansainvälisessä laivastossa. Meriliikenne on otettu huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä vuoteen 2030 vuoteen 2011 sen loppuun mennessä pitäisi myöskin saada konkreettisia esityksiä, joita mahdollisimman pikaisesti pitäisi päästä asiassa käyntiin. Sitten kerosiinin verotus. Tässäkin joudumme toteamaan, että on ollut viivästymistä. Uskomme, että kerosiinin vaikutukset ympäristöön pitäisi myös ottaa huomioon, jotta voisimme tehokkaammin arvioida sen, miten pitkälle – kerosiinin ja verotoimin voidaan toteuttaa tavoitteet. Tässä minun kommenttini. Mm, Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Anna Rosbach. Muut ovat Grote, Brody ja Sofia Okoni. Äh, Så vi har jo netop haft en lang diskussion om fremtidens energiforsyning og prisen for den. Ensin Rospa. Keskustelemme nyt energiasta ja hinnoista ja tämä kaikki eh, liittyy siihen, mitä aikaisemminkin olemme puhuneet. Tässä nyt kollegat ovat enemmän puhuneet komission asiakirjasta enemmän kuin omasta mielipiteestään. Ja minä haluaisin palata teidän mielipiteeseen enemmän kuin puhua komission asiakirjasta, nimittäin kymmenen kohdassa 10 artiklassa sanotaan, että uusiin teknologioihin ollaan suuresti menossa, mutta se vaatii aikaa ja tilanteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Suurin toiveeni on se, että että ne jäsenvaltiot, joilla ei ole vielä täysin kehittyneet infrastruktuurit, päättäisivät olla käyttämättä vanhoja liikenne kuljetusteknologioita ja, ja siirtyisivät suoraan tulevaisuuden välineisiin. Tällä tavoilla päästäisiin parempiin tuloksiin myös muissa yhteyksissä. Nyt haluaisin palata yleisesti tähän asiakirjaan. Esimerkiksi meriliikenne, merikuljetukset se, ne ovat oikeastaan jääneet kokonaan tämän ulkopuolelle ja minusta kuitenkin meidän pitäisi käsitellä kyseistä alaa vähän enemmän. Sama koskee myöskin sisäisiä vesireittejä Euroopassa. Erityisen nopeat junat, myös siihen ei ole kiinnitetty suuresti huomiota. Sama koskee myös sitä, että että junat, junien pitäisi korvata lyhyet lentomatkat EUn rajojen sisäpuolella. Varmaankin meistä jotkut esittävät tarkistuksia tästä. No, nämä kaikki asiat huomioon ottaen niin on melko vaikeaa ehkä saada kaikki lausuntoon mukaan. Te ette ole maininnut minkäänlaisia prosenttimääriä, paitsi lopussa puhutte plus miinus 10 prosenttia polttoaineiden osalta. Toivottavasti kiinnitätte enemmän huomiota tähän. Meidän pitää olla riittävän rohkeita mennäksemme eteenpäin, kun ajattelemme, missä kiinalaiset ovat nyt menossa. Ja pitäisi siirtyä suoraan akkuihin kiinni, jotka käyttävät vähän energiaa sen sijaan, että etenemme vain pienin askelin. Meidän pitäisi todella siirtyä johonkin sellaiseen, joka oikeastaan on jo olemassa. Dziękuję e, bardzo koleżance Rozwa za ten... Kiitos oikein paljon rouva Rosva tästä kunnianhimoisesta puheenvuorosta ympäristöystävällisestä liikenteestä. Nyt menemme muihin puheenvuoroihin. Ensinnäkin herra Kroote. Hän on seuraava. Sitten herra Broodi. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi onnittelut lausunnosta. Uskoakseni, jos me haluamme saavuttaa jotakin liikenteen alueella, meidän ja haluamme mennä oikeaan suuntaan, emme voi olla puuttumatta siihen, että sisäistetään ulkoiset kustannukset ja että tämä järjestelmä johdonmukaisesti käytettäisiin Euroopassa. No ei tarvitse mitään teknisiä määräyksiä tai puhua mistään maailmanlopun tunnelmista ja puhua siitä, että kilpailijat kaukoidessa tai muualta jättävät meidät jälkeensä, vaan jos meillä on yhtenäinen järjestelmä, joka on eurooppalainen, niitä sovelletaan yhtenäisesti Euroopassa, silloin ei pidä pelätä tulevaisuutta. Ulkoisten kustannusten sisäistäminen, kaikki on sitä, että katsotaan eri liikennejärjestelmiä rehellisesti ja se merkitsee sitä, että muuten tapahtuu sitten äänestysjaloilla. Tässä lausunnossa olisi tärkeää mainita myöskin se, mitä tulee urbaaneihin ja ei-urbaaneihin alueisiin. Eurooppa on monikerroksinen, on yksilöllistä liikkuvuutta, mitä ei pitäisi kieltää, eikä pitäisi edes ajatella sen mukaisesti, vaan eri tilanteet pitäisi ottaa huomioon, katsoa, miten alueilla, jotka eivät ole kaupunkialueita, miten siellä voisi olla mahdollista se, että liikutaan, että pääsee työpaikkaansa ja että otetaan huomioon mahdollisesti myöskin demografinen muutos. Mutta eh, tästä lausunnosta ei näy kuitenkaan se, että kaikki asiat, jotka ovat olleet keskusteluissa, jotka liittyvät ilmastonsuojeluun, ilmastonmuutokseen, että jos me ylipäätään tavoittelemme jotakin ja jos me haluamme saada yhtenäisen liikennealueen, joka on kilpailukykyinen ja säästää resursseja, silloin pitäisi ottaa huomioon myöskin sen sosiaaliset vaikutukset, tehdä tällainen arvio näistä vaikutuksista ja katsoa, ovatko toimenpiteet, joita ollaan hyväksymässä, sosiaalisesti kestäviä ja Eh, johtaako se siihen, että myöskin tulevaisuudessa voidaan olla liikkuvia. Tämä on minun sydäntäni lähellä ja tulen tekemään tarkistuksen asiasta ja kollega Ajala Sender viittasi juuri siihen, että liikennesektorin pitäisi myös ottaa huomioon se, että on yhä enemmän kuljetuksia, joten on johdonmukaista, se on täysin johdonmukaista, koska ihmisiä on yhä enemmän tällä eh, planeetalla ja Tämä merkitsee sitä, että meidän ottaa huomioon se, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, siis sosiaalisten vaikutusten arviointi, sisäisten, kulkoistamisen sisäistäminen ja sitten se, että meidän pitäisi suinkaan pelätä sitä, että maailma loppuu, vaan meillä on tässä hyviä reseptejä, joilla me voimme selvitä maailmanlaajuisista ja sisäisistä haasteista. Pro. Kiitos oikein paljon ja sitten herra Brody. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin eri kuljetusmuotojen yhteensopivuus. Nimittäin yhden reissun aikana käytetään useita eri kuljetusmuotoja, esimerkiksi junaa ja sitten liiken, kaupunkiliikennettä ja sitten vaikkapa enemmän energiaa säästäviä liikennemuotoja, kuten pyörä ja muut sellaiset. Pitäisi myös painottaa sitä, että eri liikennemuotoja ei saa käsitellä erikseen, vaan niitä pitää katsoa kokonaisuutena tässä meidän yhteiskunnassamme. Selitän tätä esimerkillä. Markkinat on jätetty huono tilaan siten, että esimerkiksi tietyt spekulaatio mahdollisuudet ovat olemassa. Meidän pitäisi pohtia ja yleisesti sitä, että pitäisikö vähentää liikenteen kysyntää ja välttää se, että markkinat, tähän liittyvät markkinat siirtävät liikenteeseen omat kustannuksensa. Esimerkiksi kaupunkialueilla on osoitettu, että jos ei joku liikennemuoto toimi, niin sitten vaihdetaan toiseen. Eli Eli esimerkiksi jos työpaikka sijaitsee lähellä, asumusten lähellä, niin voimme vähentää liikennevälineiden kysyntää. On myös pohdittava esimerkiksi Galileo-hanketta ja sitä, miten jonkinlaista road pricingia voitaisiin tässä harjoittaa. Miettiä sitä, kuinka paljon liikenne maksaa kokonaisuutena, miten paljon liikenne maksaa toisaalta yksilöille – meidän pitäisi myös katsoa, että infrastruktuurimme ovat kunnossa. Kiitos. Eh, Prodi Richard Ziber, Kiitos Viktor Prodi ja sitten Richard Seba ja sen jälkeen Salvatore Tatarella. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan liikenteestä, pitäisi puhua asioista mahdollisimman epäideologisesti ja poliitikkoina – se, mitä meitä vaaditaan, on nyt luoda kunnolliset puitteet niin, että liikenne voi toimia. Uskoakseni myös kehitys, se, että politiikka on jäljessä kehitystä, jota tapahtuu. Ihmiset ovat valmiita hyväksymään uusia liikennejärjestelmiä, edellytyksenä vain se, että ne toimivat. Mutta kielloilla lähestyminen on väärää politiikkaa, pitää olla mahdollisuuksia myöskin muihin ratkaisuihin. Esimerkiksi Brysselissä ei voi rajoittaa autoliikenteen ilman, että samanaikaisesti infrastruktuuria kehitetään esimerkiksi metron osalta. Tämä on julkisen tahon tehtävä, sen täytyy tarjota vaihtoehtoja, ja tässä Puhuisin samasta asiasta kuin kollega Grote. Ulkoiset kustannukset pitää sisäistää. Se on keskeinen kysymys, ei vain siksi, että vain ohjattaisiin liikennevirkoja, vaan jotta luotaisiin rahoitusmahdollisuuksia. Kysymys on siitä, että infrastruktuuria laajennetaan niin, että kansalaiset saavat mahdollisuuden tähän asti, luopua tähän asti käyttämästään kulkuneuvosta esimerkiksi autosta. Kansalaiset ovat tähän valmiita, vaihtoehtoja pitää olla olemassa. Valitettavasti on kuitenkin todettava, että Euroopassa meillä on tehoton rautatiejärjestelmä, ja on ollut erilaisia rautatieliikenteen vapauttamispaketteja, mutta tosiasia on, että rautatiesektori edelleenkin ajattelee kansallisten rajojen mukaisesti ja toimii sen mukaan. Yrittäkääpä ostaa lippu Brysselistä Viiniin tai Innsbruckiin. Se ei onnistu tietokoneen välityksellä online. Se on mahdollista vain lippuluukulla. Tämä on eilisen maailmaa. Tämä on asia, joka ei ole mitenkään ideologista. Edelleenkin ajatellaan, kansallisvaltioiden puitteissa, mikä on ongelma. Jopa Tirolissa, jos haluaa Pohjois-Tirolista matkustaa Itä-Tiroliin, silloin italialaiset Etelä-Tirolissa tekevät asian vaikeaksi, mikä on todella va- käsittämätöntä. Tähän pitäisi puuttua, pitäisi tarttua asiaan rohkeammin ja pyrkiä yksinkertaisesti murtamaan näitä ongelmia ja herra Groot oli oikeassa. Meidän pitää myöskin tehdä sosiaalinen vaikutusarvio. On totta, eivät ihmiset vain huvikseen matkusta kautta kaupungin, vaan he matkustavat työhön. Jos ovat menossa työhön, eivät halua istua tuntia ruuhkassa, vaan tekevät niin, koska niin on pakko tehdä, jos ei ole metroa. Jos näin on, silloin pitää miettiä, mitä voidaan tehdä. Politiikalla on tehtävää, mutta ilman ideologiaa pitää lähestyä asiaa käytännönläheisesti. Ihmisille pitää antaa mahdollisuus siihen, että voivat käyttää ympäristöystävällisiä liikennemuotoja. E, Kiitos tästä näistä tärkeistä asioista. Hyvä, että puutuitte monopoleihin liikenteissä, ennen kaikkea rautatieliikenteessä Euroopan unionissa. tärkeää katsoa, miten liikkuvuutta voidaan lisätä. Herra Tattarella seuraavaksi. Grazie, eh, presidente. Eh, noi... Kiitos puheenjohtaja. Jos me haluamme kilpailukykyistä ja kestävää liikennepolitiikkaa, niin meidän täytyy todella kiinnittää huomiota tarpeellisiin infrastruktuureihin ja niiden yhteensopivuuteen. Oma henkilökohtainen kokemukseni. Kun matkustan Strasbourgiin, hyppään koneeseen baaris, barissa parin kaupungissa ja sitten menen junalla ja sitten autolla ja lopulta vasta pääsen Strasbourgiin. Olen myös tutustunut Sveitsin rautateisiin, jotka eivät kuulu tähän meidän politiikkamme. Ehkä jos voisimme jollakin tavalla päästä yhteensopivuuteen myös veitsiläisten raiteiden kanssa, niin se toisi tarjota meille ratkaisuja. Paras ratkaisu on ollut se, että hyppään lentokoneeseen baarissa, mutta minä todella olin hämmästynyt siitä yhteensopivuudesta juuri Sveitsissä. Junan juna-asemalta löytyy välittömästi taksit ja bussit ja kaikki, ja kaikki toimii sveitsiläisellä tarkkuudella ja täsmällisyydellä. Miksei tämä voisi onnistua myös unionin alueella? Sitten toinen esimerkki. Puhumme hiilidioksidipäästöistä ja niiden vähentämisestä, mutta sitten se edellyttäisi sitä, että pitäisi myös vähentää liikenteen määrää. Mitenkäs sitten nämä kaikki alukset, jotka tulevat vaikkapa Suetsin kanavan kautta kohti Eurooppaa ja päätyvät Rotterdamin satamaan? Miksei Eurooppa tai Italia ole ymmärtänyt, että puolella voitaisiin hiilidioksidipäästöjen kustannuksia vähentää, jos ajatellaan toisenlaisia reittejä Välimeren kautta Rotterdamiin. Ensimmäinen sat- satama, johon äh, Suetsin kanavalta tuleva alus menee, on Italiassa, Tarandissa. Sitten äh, on Etelä-Euroopasta Rotterdamiin. Tämä voisi olla aivan eurooppalainen, koko Euroopan yhteinen ajatus, eikä pelkästään koskettaa Italiaa. Ja jos me todella näihin toimiin ryhdymme, niin meidänkin sanamme muuttuvat konkreettisiksi teoiksi niin, että liikenteestä tulee kestävämpää ja parempaa. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. Herra Santamatto saa sen, mutta haluaisin kuitenkin itsekin sanoa, että olen erinäisistä asioista yhtä mieltä, joita kollegat ovat puhuneet. EPP piti kokouksen muutama kokous sitten ja menin sitten, yritin nostaa lipun junassa junalialta ja junalija sanoi, että en voinut nousta junaan, jos tekisin niin joutuisin maksamaan rangaistusmaksun. Joka tapauksessa kuitenkin käydä ostamassa lipun lippuluukulta. Tämä on aika yksinkertainen asia hoitaa useimmissa maissa. No niin, Santamaat, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and uh, thanks to the Kiitos puheenjohtaja, kiitokset myös mm, lausunnon laatijalle. Kiitokset myös näistä muista kommenteista, ne ovat hyvin rohkaisevia tämän valkoisen kirjan laadintaa silmällä pitäen. Tässä valkoisessa kirjassa komissio pyrkii vähentämään päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mutta haluamme samalla vähentää riippuvuutta öljystä noin 50 prosentilla – ja samalla haluamme rajoittaa ruuhkia. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Ja ei tulisi lähteä siitä, että rajoitetaan liikkuvuutta, sillä se olisi haitallista talouksille ja myös eri alueiden väliselle kohesiolle ja, ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle myös. Meidän pitää pyrkiä käyttämään eri ratkaisumalleja niin hyvin kuin mahdollista ja tämä tuli hyvin myös tässä puheessa esiin. Meidän tulee hyödyntää uusia teknologioita paremmin, jokaisen yksittäisen kuljetusmuodon on myös toimittava paremmin, jotta koko logistiikkaketju toimii paremmin. Meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030 ja 2050. Niiden lisäksi komissio asetti eh, muitakin tavoitteita. Ne ovat yhtä kunnianhimoisia vähintään kuin nämä tavoitteet. Niihin kuuluu muun muassa rautatieliikenteen täysi vapauttaminen, myös satamatoimintojen kehittäminen, kulujen sisäistäminen ja myös tällaisen multimodaalisen verkon kehittäminen, joka perustuu tällaisiin kuljetuskäytäviin. Ja myös verotukseen liittyviä toimia on tulossa. Toivomme, että parlamentti tukisi näitä aloitteita. Tämä varmasti riittää tästä asiasta minun osaltani. Kiitos. Dziękuję bardzo przedstawicielowi komisji. E, Kiitos komissiolle. Nyt haluaisin esittää teille kysymyksen itse asiassa. Onko komissiassa pohdittu liikenne verkoston rahoitusta pitkän pitkän väylän liikenteelle. Onko tässä pyritty pohtimaan sitä, mitä meni, mitä me rautateiden moottoriteiksi? Onko komissio miettinyt tätä asiaa? the, uh, the proposal on the Tämä rahoitusehdotus, joka siis liittyy Euro- Euroopan liikennejärjestelmän kehittämiseen, julkistetaan 19. tätä kuuta. Ja siinä komissio tarkastelee tällaisen ydinverkoston luomista kuljetusalalle. Siitä tulisi tällainen ikään kuin selkäranka koko liikennejärjestelmälle Euroopassa ja siinä tunnistettaisiin tällaisia tärkeitä kuljetus- ja liikennekäytäviä Euroopassa. Näistä hankkeista siis lähdettäisiin liikkeelle ja ne ovat sellaisia hankkeita, jotka edistävät paremmin kestävään liikenteeseen pääsemistä. Siellä on raideliikenteeseen liittyviä hankkeita, pullonkaulojen poistamiseen liittyviä hankkeita ja muunkinlaisia kuljetushankkeita, jotka kaikki edistävät multimodaalisia kuljetuksia. Dziękuję bardzo za ten optymist... Kiitos tästä optimistisesta äänestä. Ja herra Seber vielä kerran. Jos sallitte, herra puheenjohtaja, minulla olisi vielä kysymys komissiolle. Oletan, että komission edustaja on TRAN pääosastolta. Miten toimii yhteistyö ilmastopääosaston ja liikennepääosaston välillä? Ja toinen kysymys, miltä näyttää tilanne ajatellen malleja, jotka liittyvät kaupunkiliikenteeseen? Kiitos. Bardzo proszę, pana yes. Sandro. edustaja. Yes, um, well, in fact now... Niin, kiitos. Tämä entinen DG Tran on siis nyt ja, jaettu kuljetuksen ja energian pääosastoiksi, ja nämä tekevät yhteistyötä myös ilmastoasioiden pääosaston kanssa. Valmistelemme siis tätä etenemissuunnitelmaa kohti vähähiilistä taloutta ja myös tätä liikenteen valkoista kirjaa. Me käytämme pohjana siis näitä samoja mallinnuksia ja tämä 60 prosentin päästövähennystavoite liikenteelle tulee siitä samasta mallinnuksesta, jota toisessa pääosastossa käytettiin. Se näytti, että se on kaikkein kustannustehokkain tavoite, kun päästöjä pyritään leikkaamaan jopa 80 prosenttia tulevaisuudessa. Ja toinen kysymys koski kaupunkiliikennettä. Siitä sanoisin, että valkoisessa kirjassa painotetaan kovasti juurikin sitä asiaa, sillä kun koko alalle on asetettu näin kunnianhimoinen tavoite, niin silloin ei voida jättää huomiota tärkeää liikenteen osa-aluetta, eli tällaisia lyhyitä matkoja, eli kaupunkiliikennettä. Tietenkään tämä valkoinen kirja ei ole ainoastaan komissiota koskeva ohjelma. Toivottavasti tämä visio sopii yhtä lailla myös paikallisviranomaisille. Ymmärrämme täysin sen, että subsidiariteettiasiat täytyy ottaa huomioon ja toivomme, että me tässä nyt tarjoamme niitä välineitä, joita paikallisesti tarvitaan. Toivottavasti ne ovat hyödyllisiä myös ihan paikallistasolla, kun näihin lopullisiin tavoitteisiin pyritään. Kiitos. Näin olemme nyt päättäneet tämän kohdan käsittelyn. Esitystän osalta. Ja nyt haluaisin sanoa 11. lokakuuta on määräaika tarkistuksille. Äänestys ympäristövaliokunnassa on toinen lokakuuta ja minä odotan mielenkiinnolla tarkistuksia, jotka tulevat rikastuttamaan tätä lausuntoa niin, että siitä tulee sitten myöskin mahdollisimman tehokas. Sitten seuraavaan kohtaan, esitystalla, joka on kohta 16, ja siinä on kysymys siitä, että lyskan liskeydyn poraamisen vaikutuksen ympäristö- ja ihmisten terveyttä koskeva tutkimus esitellään. Minä itse olen ollut yksi aloittaja aloitteen tekijöistä tässä asiassa, koska heinäkuussa saatoin, sain tietää, että oli tehty selvitys sisäpolitiikan pääosastossa. Ja kysymys oli hyvin skandaalinomaisesta asiasta, koska kysymys oli sellaisesta asiasta, joka oli hyvin tendenssimäinen, joka liittyi tähän liuskekaasuun ja tässä pyrittiin yksinkertaisesti estämään koko asian edistäminen tai, tai toimimaan sillä tavalla, että näyttäisi siltä, että se ei ole kannattavaa. Ja kun on kysymys tämän tyyppisistä selvityksistä, niin varmastikin Euroopan parlamentin äh, logo saattaa olla kannessa, mutta jos katsoo, katsoo pienemmin kirjattua, niin voi todeta, että asiakirja ei heijastele Euroopan parlamentin kantoja. Kysymys on siis siitä, miten voitaisiin välttää tulevaisuudessa tämän tyyppinen tilanne. Täytyisi huolehtia siitä, että saadaan objektiivisia selvityksiä ja että pyritäisiin välttämään tämän tyyppisiä asioita. Miten voi olla niin, että meidän hallintomme ei todellakaan saisi mennä hoitamaan tämän tyyppisiä selvityksiä, joissa ehdotetaan poliittisia ehdotuksia, jos tehdään antaa poliittisia ohjeita lopputuloksena. Sisäisten poliitikkojen johtajan pitäisi pystyä vastaamaan siihen, miten tähän tilanteeseen saatettiin päästä. Antaisinkin nyt puheenvuoron eteenpäin. Ja puheenvuoro, keskustelu käynnistyy ensimmäinen puhuja on on Matias Altman, joka edustaa tällaista aivoriihtä, joka on työstänyt tämän asiakirjan. Ja sen jälkeen kyllä minä käyn puolenne olen huomannut, mutta ensin siis haluan vain mainita, ketkä ovat puhujalistalla. Rova McEwen, Rova Hübner, Rova Belier, Rova Strolla, herra Prodi, herra Eichholt, Holauska ja Kuzierska ja herra Macinkiewicz ja Arsenis ja herra Szymanski. Inscrivez quelque part. Alors, je, euh, Pardon, Monsieur Szymański, może pan powtórzyć? Niin, anteeksi herra Szymański. Voisiko toista mitä sanoitte? W systeemie karuzelowym, tak jak to... Niin minä ehdotan, että poliittisten ryhmien kannat esitetään karusellimenetelmää käyttäen. Sehän on yleensä tapana. Alors, Madame McKeven, McKeven. Kiitos puheenjohtaja. Minä puusin tässä, pysin tässä puheenvuoroa haluaisi käyttää työjärjestyspuheenvuoron. Tämä valiokunnan koordinaattorit pyysivät tämän tutkimuksen laatimista. Se koski siis liuskekaasua. Te ette välttämättä ole samaa mieltä tämän tutkimuksen laadusta tai näkökulmista kuin jotkut muut ihmiset, mutta koordinaattorit tosiaan tilasivat tämän tutkimuksen. Eli kuunnellaan tätä selontekoa tästä tutkimuksesta ensin ja kommentoidaan vasta sitten. Koordinaattorit kyllä tosiaan saivat pyytää tällaista tutkimusta. Euh, Minähän jo sanoin, että herra Altman sai esimerkiksi puheenvuoron think tank qui prepahel, préparé euh, euh, niin sanoin, että hän saa käyttää puheenvuoron ensin ja hän on yksi tämän asiakirjan laatioista. Joten aloitamme herra Altmanin puheenvuoron sen jälkeen koordinaattorit tai ne, jotka ovat paikalla, heistä käyttävät puheenvuoron ja sitten muut henkilöt, jotka ovat puheenvuorolistalla. Herra Altman, olkaa hyvä. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat meitä pyydettiin tutkimaan liuskekaasun ja liuskeöljyn poraamisen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen ja tutkimaan myös sitä, kuinka eurooppalainen lainsäädäntö kehys tällä alueella toimii, onko sitä olemassa ylipäänsä. Ja sitten tutkimme myös, minkälainen rooli liuskekaasulla voisi olla tulevaisuuden vähähiilisessä taloudessa. Käyn tulokset tässä nyt nopeasti läpi tästä tutkimuksesta ja sen jälkeen voi vastata kysymyksiinne. Tässähän puhutaan epätyypillisestä kaasusta. Se on yläkäsite. Tässä kaasu sinänsä ei ole mitenkään epätavallista, vaan se, kuinka se saadaan esille maan alta – Epätyypillistä kaasua on kolmenlaista. Tavallisinta niille on se, että sen poraaminen on hyvin vaikeaa. Aloitan ensin näistä ympäristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä. Tämä termi riski on varmasti tässä kohtaa oikeampi kuin vaikutus. Tässä puhutaan siitä, minkälaisista riskeistä, minkälaisia riskejä voidaan kohdata, kun liuskekaasua pyritään poraamaan esiin. Ja sitten tarkastelemme myös sitä, minkälainen lainsäädäntökehys Euroopassa on ja voidaanko sillä valmistautua näihin riskeihin ja varautua niihin millään tavoin. Mahdollisten vaikutusten ja todellisten vaikutusten lista on hyvin pitkä. Ensimmäinen ja välttämätön vaikutus on sellainen, joka väkisinkin tapahtuu, kun liuskekaasua porataan, eli se, että tarvitaan paljon tilaa, maan pitää pitää rikkoa hyvin suurelta alueelta. Siihen tarvitaan paljon porauskalustoa ja tarvitaan myös kuljetusinfrastruktuuria, joko rekkoja tai putkistoa. Saastuttavia aineita pää, saattaa myös päästä joko pintaveteen tai pohjaveteen. Myös vettä kuluu suuria määriä tässä porauksessa ja alueellisesti tämä saattaa olla hyvin merkittävää. Yhdysvalloista saadut kokemukset tukevat tätä havaintoa. Taustatiedoksi voisin kertoa, että Yhdysvalloissa viimeisten kolmen viiden vuoden aikana on porattu 50 000 tällaista kaivoa, porauskaivoa, jos, jolla on pyritty käsiksi tähän epätyypilliseen kaasuun. On olemassa itsenäisiä raportteja tämän toiminnan vaikutuksista ja, ja myös virallisia sellaisia, joissa puhutaan näistä vaikutuksista, joita minäkin tässä esittelen – kun käytetään hydraulista murtamista, joka on siis se tekniikka, jolla tähän epätyypilliseen kaasuun päästään käsiksi, pitää käyttää hyvinkin vaarallisia aineita, ja kun vesi tulee jälleen ulos maaperästä, siinä saattaa olla raskasmetalleja tai radioaktiivisia aineita. Yhdysvalloissa on rekisteröity joitakin väärinkäytöstapauksia. Niitä tapahtuu noin yhdessä kahdessa prosentissa kaikista porauksista onnettomuuksia on sattunut viime vuosien aikana tuhannesta kahteen tuhanteen. Saksassa on myös hiukan kokemusta tästä asiasta hydraulisesta murtamisesta jo nyt. Ja siellä on sattunut yksi paha onnettomuus, jossa pohjavesi saastui, kaloja kuoli ja maatalousmaaperää saastui. Siellä porattiin 50 tällaista kaivoa Pohjavesi voi myös saastua metaanilla. Se on tämän prosessin sivutuote. Ja kun metaania vapautuu, niin räjähdysvaara on suuri. Myös juomavesi saattaa suolaantua silloin, kun tällaiseen epätyypilliseen kaasuun, kun sitä porataan. Sen lisäksi hydraulinen murtaminen on prosessi, joka vaikuttaa myös syvällä maaperässä, sen maaperän geologisiin kerroksiin. Ja se saattaa myös aiheuttaa maanjäristyksiä, jotka ovat voimakkuudeltaan yhdestä kolmeen Richterin asteikolla. Eli tällaisia vaikutuksia on olemassa ympäristöön, kun liuskekaasua porataan. No sitten toinen näkökohta näistä vaikutuksista – eli kasvihuonekaasupäästöt tästä toiminnasta. Kysymys kuuluu, että onko epätavanomainen tai epätyypillinen maakaasu sen parempi ilmastolle kuin hiili? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja toisinpäin, jos sen kääntää, niin voi kysyä, että onko tämä epätavanomainen kaasu parempaa kuin tavallinen maakaasu. Me olemme tutkineet tieteellistä kirjallisuutta ja, ja sen perusteella voidaan päätellä, että näiden analyysien tarkkuus liippuu, riippuu siitä, kuinka paljon kaasua yhdestä porauskaivosta saadaan. Päästöt aiheutuvat hyvin suurilta osin tästä porauksesta – Eli huolimatta siitä, kuinka paljon maakaasua porauskaivosta, porakaivosta saadaan, päästöjä syntyy. Eli jos maakaasua saadaan hyvin paljon, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa saadaan, niin silloin kasvihuonekaasupäästöt ovat samalla tasolla maakaasun kanssa, jota kuljetetaan pitkiä matkoja ympäri maapalloa, esimerkiksi koillis-Siperiasta Eurooppaan mutta jos kaasua ei saada niin paljon ja jos hiilidioksidia samalla tulee maaperästä esiin, kuin nyt Yhdysvalloissa, kuten nyt Yhdysvalloissa on käynyt, niin silloin tämän kaasun, liuskekaasun vaiku, ilmasto, päästövaikutukset saattavat olla yhtä pahat kuin tavallisen hiilen koko elinkaaren vaikutukset. Eli kasvihuonekaasupäästöjen määrä saattaa kasvaa, jos kaasua saadaan vähemmän kustakin porakaivosta kuin mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on saatu. Tämän tyyppiset asiat pitää tutkia jokaisen esiintymän osalta yksittäin ja jokaisen porakaivon osalta myös. No sitten tästä EUn lainsäädännöllisestä kehyksestä – voidaan kysyä, että onko Eurooppa suojautunut hyvin tällaisia riskejä vastaan, mitä tämä toiminta voi aiheuttaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle? Vai pitäisikö tätä puitekehystä vahvistaa? Ensimmäinen asia, joka tästä pitää nostaa esiin, on se, että mitään eurooppalaista puitedirektiiviä ei kaivostoiminnalle ole. Kaivostoiminta on ylipäänsä kansallisten lainsäädän, lainsä, kansallisen lainsäädännön toimivallan alaisuudessa. Ja nämä ovat hyvinkin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Mitä nyt sitten Euroopassa pitäisi tehdä? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun lainsäädäntöä tutkittiin liuskekaasun näkökulmasta, eli tarvitsemme paljon lisää tutkimusta, jotta saamme hyvän eurooppalaisen lainsäädännöllisen puitekehyksen, koska sellaista ei voi luoda ilman yksityiskohtaista analyysiä. Tämä ensimmäinen vilkaisu on nyt jo paljastanut yhdeksän puutetta eurooppalaisessa lainsäädännössä, ja voin käydä niitä nyt niistä tärkeimpiä läpi. Ja tärkein on se, että liuskekaasutoiminnassa ei vaadita tällaisia äh, ympäristövaikutusarviointeja lainkaan. Myös muita puutteita löytyy. Ne, ne liittyvät esimerkiksi vaarallisten aineiden ilmoittamiseen sekä siihen, että tarvitaanko hyväksyntä sille, että nämä kemikaalit jäävät maaperään – onko meillä hyviä teknologisia referenssejä käytettävissä, minkälaista kapasiteettia veden käsittelylaitoksilla on, jos vettä tulee 15 000 kuutiometriä jokaisesta kaivosta, niin jossainhan se pitää käsitellä silloin, kun se pinta nousee. Vieläkö minulla oli puheaikaa? Minuutti vielä, hyvä. No mitä tämä voisi tarkoittaa koko energia-alalle? Vaikutuksia on arvioitu vasta hyvin yleismaailmallisesti, ei lainkaan yksityiskohtaisesti, koska materiaalia ja, ja tutkimusta ei oikeastaan ole. Paras tämän alan tutkimus on Yhdysvalloista, sen energiaministeriöstä – Yhdysvalloista on siis kokemusta tästä asiasta. Siellä, sieltä voidaan nähdä, kuinka nopeasti toiminta saadaan käyntiin ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, mutta Eurooppa on kuitenkin hyvin erilainen toimintaympäristö kuin Yhdysvallat monissa, monessa mielessäkin. Resurssit ovat Euroopassa enemmän hajallaan kuin Yhdysvalloissa. Ranskassa ja Puolassa on tällaisia liuskekaasuesiintymiä, että jos katsotaan sitä, kuinka paksu maakerros on liuskekaasun yläpuolella, niin se on itse asiassa kaikkein ohuin Puolassa, eli siellä porausmahdollisuudet olisivat suurimmat. Myös kansainvälinen energiavirasto on tutkinut epätavanomaista maakaasua. He julkaisivat tämän vuoden toukokuussa tutkimuksen nimeltään The Golden Age of Gas, eli kaasun kulta-aika, ja siinä tutkittiin myös näitä epätavanomaisia, epätavanomaista kaasua ja eurooppalaista kaasun tuotantoa. Ja siinä ennustettiin, että eurooppalaisen maakaasun tuotto vähenee 1,4 prosenttia vuodessa vuoteen 2035 asti. Kiitos. Dziękuję bardzo panu Matiasowi. Kiitos yksi tämän selvityksen tekijöistä siis käytti puheenvuoron, että käynnistämme keskustelun. Olemme siis päässeet yksimielisyyden siitä, että eri poliittiset ryhmät saavat ensiksi puheenvuoron. Ja annankin puheenjohtajan Nuijan varsinaiselle puheenjohtajalle – ja 10-20 henkilöä on pyytänyt puheenvuoroja, joten Richard. minä sanoisin jotakin. Ensin Richard Seba, minuutti 30 sekuntia. Meillä on noin 15 henkeä, jotka haluavat puhua. Aivan lyhyesti haluaisin sanoa, että tämä meillä kansapuolen edustajalla on tiettyjä epäilyksiä siitä, mitä tulee selvityksen tekijöiden riippumattomuuteen. Asiaa pitäisi vielä tutkia, koska niin kuin sanottu, näemme, että tässä on tiettyä läheisyyttä tiettyihin organisaatioihin. Ja, tästä kuitenkin kysyisin vielä itse selvityksen laatiolta, mitä he itse sanovat näistä syytöksistä, mutta tämänhetkinen tilanne on suhteellisen vaikea, vaikea vetää tästä johtopäätöksiä. Selvityksessä on usean otteeseen esitetty kommentti, että on vaikea työskennellä täsmällisten tietojen kanssa, koska tekniikkaa tällä hetkellä sovelletaan pääasiassa Yhdysvalloissa, koska esiintymätavat ovat, ovat hyvin erilaisia. Jotta saataisiin lopullinen kuva asiasta, se on hyvin vaikeaa, joissakin varmasti järkevää, jos laajemmassa selvityksessä muiden tekijöiden kanssa vielä kerran valaistaisiin tätä ongelmakokonaisuutta ja siksi kehottaisinkin, että jatkaisimme tätä prosessia eteenpäin. Äh, siis selvitys selvityksen jälkeen varmastikin on monia markkinoilta löydettävissä. Linda McEwen. Well, I mean, at the beginning of this debate, Chair, uh, we had Tämän keskustelun alussa me keskustelimme siitä, että pitäisikö tätä tutkimusta käsitellä ollenkaan. Ja varapuheenjohtaja sanoi, että ei ollenkaan pitäisi käydä tätä keskustelua, mutta minun mielestäni kyllä pitäisi. Tähän liittyy useita haasteita ja ympäristövaikutuksia. Ja kun käsitellään sitä, onko sääntelykehystä vai ei. Ja jos me nyt päätämme mennä eteenpäin niin, että tällaista kaasua sitten tuotetaan Euroopassa ja miten suojellaan vesiä ja maaperää, niin meidän ei pitäisi edes keskustella tarpeesta itse. Ja jotkut sanovat niin, sitä ei voida kuvitella tällaisessa demokratiassa. Joka suunnassa näemme meillä on mahdollisuuksia säännellä ympäristöasioita. Siiperille sanoisin, että tämä on keskustelun alkuvaihe. Mielipideeroja on niin kuin aina, ja johtopäätöksiin päätelmiin päästään aina lopussa. Haluaisin vain sanoa, meidän, minun maassani tällaista toimintaa ei ole, ja ihmisten pitäisi tiedä, että, että että liberaali konservatiivinen hallitus Britanniassa on julkaissut artikkelin lehdessä ja nyt tämä hanke on, tähän liittyvät hankkeet on keskeytetty, koska ongelmia on ollut. Ja haluaisi, on hyvä, että tämä on otettu esityslistalle ja meidän, tässä on kyse todella vakavasta aiheesta. Um, Kiitos. Itse asiassa Yhdysvalloissa kongressi on teettänyt suuren selvityksen asiasta. Minulla on täällä Saksan liittopäivien päätös siitä, että tehdään selvitys ja sen asian ympäristövaikutuksista. Kansalaiset odottavat Euroopan parlamentilta, että tätä kysymystä käsitellään. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja me tulemme näkemään, mitä voimme tehdä tämän selvityksen jälkeen. Teemmekö asiasta mietinnön? No niin. Ja herra Gebrandi. Well, thank you very much, Chair, but I, I did... Kiitos puheenjohtaja. Minä en itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa. No nimesi on kuitenkin täällä listalla. No, hyvä. Täällä on tapahtunut muutakin, muutakin kummaa tänään. Mutta annan puheenvuoron, puheenvuoron muille. Minua tämä asia kuitenkin suuresti kiinnostaa ja on hyvä, että tällainen tutkimus on tehty ja että keskustelua käydään. Ja haluaisin kuulla lisää tästä tutkimuksesta herra Altmanilta, mutta jos näin ei käy, niin ainakin voi lukea sen tutkimuksen. Then we have our colleague. No sitten kollega Szymanski. Hän on erityisen kiinnostunut asiasta. Tak, dziękuję bardzo. E, zdecydowałem się faktycznie na to, żeby się bardziej... Kiitos oikein paljon. Minä päätin todella kiinnittää enemmän huomiota tähän asiaan, koska olen samaa mieltä Väkevenen kanssa siitä, että tästä asiasta pitää keskustella. Ei olisi oikein, jos emme keskustelisi tästä. Täytyy, tällaisessa vahvassa poliittisessa tilassa meidän täytyy keskustella tosi seikoista. Ei sitä voi keskustella. Tämä on menettely, jota täytyy viedä eteenpäin ja meidän pitää katsoa hyödyllisiä, keskus, hyödyllisiä kysymyksiä. Kaikki kysymykset ovat tärkeitä ja meidän pitää löytää vastauksia. Minä luin muutama viikko sitten tutkimuksen ja mieleeni nousi useita epäilyksiä. Esimerkiksi laskelmat, joita on esitetty, perustuvat Venäjän infrastruktuurin rakenteeseen. Sehän on alempi tasoinen kuin Euroopassa. En tiedä, mitä Euroopassa tapahtuu. Esimerkiksi vuodot kaasuinfrastruktuurissa on vähintään kolme kertaa alhaisempi kuin siellä. Tämän takia nämä kartat, joita tässä esitellään, eivät ole aivan puolueettomia. On totta, että 90-luvulla alue, joka tarvittiin porausta varten, oli noin 20 000 neliömetriä, koska ei voinut soveltaa hol- horisontaalista, mutta nykyään tuo luku on paljon pienempi. Ja näin ollen näitä kaikkia ratkaisuja ei ole huomioitu tässä raportissa. Tämä uudenlainen tästä uudenlaisesta kaasusta voi tulla ihan myyntikelpoinen tavara, mutta se on markkinoiden päätös, ei meidän. On, voidaan katsoa sitä, mikä on markkina-arvo, jota tälle esitetään. Ja tähän juuri tästä päättävät tärkeimmät toimijat alalla. Meidän täytyy siksi olla varovaisia, mitä tietoja me valitsemme. Ehkäpä vähän neutraalimpi tutkijaryhmä olisi voinut tämän raportin valmistella, koska tähän liittyy suuria riskejä että tätä ei tunnusteta. Kyse on kuitenkin suurista energiatyypeistä. Se tiedetään yleisesti ja meidän pitäisi olla varovaisempia. On aivan luonnollista, ettei valmistaja tee raporttia mopoautoista ja tällaisia samoja periaatteita täytyisi myös tämän energiamuodon osalta hyödyntää. Niin, tässä on nyt kyllä sellaisia syytöksiä, jotka kyllä torjuisin, koska kyllä voidaan tehdä selvitys liuskekaasusta, vaikka tutkiikin uusiutuvia energialähteitä. Elokuussa metaania amerikkalaisessa liuskekaasuporausyhteydessä 25 prosentissa näytteitä löydettiin metania. Ja tämä Hesley toimii, että tämä on ihan todellinen ongelma myöskin Yhdysvalloissa. Ja tämä on ollut tuolla aiheena siellä. Velier. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää siitä, että olemme että koordinaattorit ovat tilanneet tämän tutkimuksen. Tämä on virallinen, ensimmäinen virallinen asiakirja tästä asiasta Euroopan unionissa ja tämä esittää varsin selvästi ne, minkäla- ne, va- ne vaikutukset, mitä liuskekaasun poraamisella ympäristöön ja ihmisiin olisi. Britanniassa ja Ranskassa on tusinan verran näitä porauslupia myönnetty, mutta varmasti silloin näiden lupien myöntäjät eivät itse asiassa siellä paikallistasolla päässeet käsiksi kaikkeen tietoon jota tästä asiasta on. Eli vaikutukset tiedetään, ne ovat hyvin vakavia ja tiedetään myös, minkälaisia riskejä tämä sääntelypuitekehyksen puute Euroopan unionissa aiheuttaa. Kokemuksia on Yhdysvalloista ja siellä on ollut paljon onnettomuuksia porauksen yhteydessä. Minä olin viime huhtikuussa Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa tällaisella porauskentällä siellä tietenkin yritys väitti, että mitään ongelmia ei ole olemassa ja Pennsylvaniassa itse asiassa laaditaan nyt tutkimusta porauksen vaikutuksista. Ja kongressi on myös tehnyt tutkimuksen ja kongressin demokraatit pyrkivät kieltämään kokonaan tämän hydraulisen murtamisen Yhdysvaltojen maaperällä. Euroopan unionissa tulisi pyrkiä samaan Yhdysvalloissa tästä asiasta käydään varsinaista taistelua. Porausyritysten ja muiden energiayritysten päämäärät ovat tietysti täysin taloudellisia ja siinä jätetään alueiden asukkaat täysin huomiotta. Riskejä siis on ennen kaikkea ympäristöön liittyviä, mutta myös ihmisten terveyteen liittymiä, liittyviä. Tässä puhutaan siitä, että pyrittäisiin pääst- vähentämään päästöjä ja että muitakin etuja olisi, mutta riskit ovat täysin sietämättömällä tasolla. Ja tässä vaiheessa, jos joku nyt kyseenalaistaa tämän tutkimuksen puolueettomuuden, niin totta kai epäilyksiä voi aina esittää, mutta täällä periaatteena on kuitenkin tutkia asiaa ensin ja, ja esittää mielipiteitä vasta sen jälkeen. Eli me tarvitsemme lisää tutkimuksia, lisää johdonmukaisia kantoja tähän asiaan, jotta me parlamentaarikot voimme sitten, voimme sitten äh, muodostaa kantamme ja jotta saadaan tosiaan kiellettyä hydraulinen murtaminen niin pian kuin vain suinkin mahdollista. Ja vähintäänkin tarvitaan tällainen moratorio, jonka aikana tätä menetelmää ei saa käyttää. Euroopassa lainkaan. Me tarvitsemme siis hyvin pikaisia toimia ja haluaisin, että tämä valiokunta ottaa tässä asiassa nyt aloitteen käsiinsä ja toimii mahdollisimman pian, jotta saadaan koko parlamentilta poliittinen kanta tähän asiaan. Kiitos. Merci. Ähm, Jolanda Hybner. Jolanda Hybner. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedstawiony materiał nie ma znamion. Niin. Tämä nyt perustuu tähän lausun asiantuntemukseen tai tutkimukseen. Ensinnäkin tässä käytetään sellaisia asioita, joita ei ole olemassa lainkaan tämän tyyppisissä lausunnoissa, vaan, vain väitetään asioita. Semmoista sanotaan, että, että että on riittämätönsä, miten tehdään puhdistuksia ja tämä asia, joka tunnetaan pitkään, on tärkeää, että on sosiaalista osallisuutta. Totta kai, mutta nähdään aina on, että pitää ottaa huomioon yhteiskunta silloin, kun tehdään investointeja, eikä voi puhua siitä, että näyttää siltä, että ei olisi jotakin. Täytyy olla faktoja, jotka ovat perustana. Ja on uskomatonta, että pelkästään ilmaistaan asioita tällä tavoin epäillään jotakin. Mitä, mitä muotoiluja nämä oikein ovat? Silloin kun on kysymys asiasta, lähdetään liikkeelle jostakin ja saattaa olla vaikutuksia. Ne ovat sellaisia muotoiluja, jotka, joita ei voi suinkaan odottaa silloin kun kysymys tieteellisestä asiakirjasta. Ja onnettomuus. Onnettomuus on asioita, jotka liittyvät esimerkiksi öljyyn. Esimerkiksi Meksikon lähdellä, lahdella, eikö silläkin ollut ongelmia – puhutaan 300 prosentista onnettomuuksia. Kysymys onnettomuuksista, mitä voi tapahtua kaikilla alueilla. Pitääkö ne määrätä jollakin tietyllä tavalla? Pitääkö kaikki onnettomuudet vaativat asianmukaista selvitystä? Ei voida hyväksyä onnettomuuksia, joita ei määritellä selkeästi. Ei sellaista ole missään. Minä olen sitä mieltä, että moni asia, joka täällä on tässä lausunnossa, ei, sitä ei voida pitää mitenkään asiallisena ja asiantuntevana. Mitä tulee sitten kaasujohtoihin, niihin liittyy samoja ongelmia. Tämähän, meillä on samat ongelmat silloin, kun me perinteisestä kaasusta. Kysymys on onnettomuuksista, jotka, myöskin silloin, kun kysymys perinteisestä kaasusta. Ja minkälaisessa maailmassa nyt oikein elämme, hyvät ihmiset? Oletteko te sitä mieltä, että että kun on kysymys öljystä, katsokaa mitä siellä on. Siellä on samanlaisia ongelmia. Kyllä sielläkin on tiettyjä turvallisuusongelmia. ei on turha olettaa, etteikö tähänkin kaasu voisi liittyä turvallisuusongelmia. Niin. Minä olen sitä mieltä, että tämä aineisto pitää nähdä sellaisena että jos sitä käytetään perustana, sen tulisi perustua asiallisiin tutkimuksiin. Ja se, mitä komissio sanoi, että vasta 2012 saadaan tutkimustuloksia. Miten voidaan nyt tehdä jonkinlaisia diagnooseja silloin, kun on tällainen perusta? Ei tällä tavoin voida toimia. Ja sen lisäksi näyttää myös siltä, että liuskekaasu, sitä ei voitaisi yhdistää hyödyntää, ei voi soveltaa erilaisia mittatikkuja. Tässä, tässä on jotakin suuria virheitä. Mitä äh, äh, tehdä ero selvityksen kanssa välillä, joka, joka pitää osoittaa vaikeudet ja sella, sitten äh, johtopäätösten välillä – EUn osalta. Ei tässä sanota, että ei pitäisi käyttää liuskekaasua. Tavoitteena oli katsoa, mitä voisivat olla ongelmat valiokunnan kannalta. Ja se oli tehtävänä, ja tällaisista asioista tässä on puhetta. Edith Estrela. I said one and a half minute. No, puolitoista minuuttia. Muuten kovinkaan moni ei saa käytettyä puheenvuoroa. Ehm, começava por eh, dizer que eu sei que este estudo Kiitos. Minä haluaisin aivan aluksi todeta, että koordinaattorit ovat tilanneet tämän tutkimuksen ja se tilattiin temaattiselta osastolta. Ja täällä on tekstin laatia Ja tässä tekstissä on vain yksi allekirjoitus eikä mitään logoa. Jotta voisin todella arvioida argumenttien uskottavuutta, niin haluaisin, että kaikki laatijat tulevat esiin. Kyse on hyvin eh, ajankohtaisesta, ristiriitaisesta asiasta, jota on tutkittava syvällisemmin. Haluaisin nyt ottaa huomioon julkilausuman 31-2001. Sehän on rauennut viime vuonna ja se koskee liuskekaasun ja liuskeöljyn poraamista. Täällä on Jose Bové, minä, muita, esimerkiksi Rouva Lepage, Anna Rosbach, ovat tämän julkilausuman allekirjoittaneet. Valitettavasti julkilausuma viime viikolla itse asiassa raukesi ja on hyvin tärkeää kuitenkin, että tämän tutkimuksen pohjalta, tämän keskustelun pohjalta ja sen tarpeen pohjalta, että tätä asiaa on syvä, käsiteltävä syvällisemmin, niin näiden asioiden pohjalta tämän valiokunnan on käsiteltävä tätä tulevassa, jossakin tulevista kokouksistaan, millaiset ovat kielteiset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kansalaisten. Täytyy saada tietää, mikä tässä asiassa mättää. Kiitos. Kiitos koordinaattori. Käsitellään asiaa huomenna aamulla kokouksessa. Nyt Vittorio Prodi. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä esitelty tutkimus on uskottava. Totta kai sitä täytyy enemmän vielä käsiteltävä, mutta kun on kyse tällaisesta geologisesta toiminnasta, kuten hydraulisesta murtamisesta ja on käynyt ilmi, että jonkinlaisia pieniä maanjäristyksiä on aiheutunut siitä, niin haluaisin muistuttaa tähän liittyen myös sen, että näiden ähm, esiintymien äh, kesto, niiden hyöntämisen kesto on hyvin lyhyt. Haluaisin korostaa sitä, että jos nyt ajattelen Italian tapausta, niin nämä maatalousjätteet ja metsätalousjätteet, tuotteet, niin jos me hyödyntäisimme ne, niin voisimme tuottaa kolmasosan tarvitsemastamme kaasusta. Jos voisimme siis tällä tavalla hyödyntää nämä mahdollisuudet, niin voisimme myös paremmin torjua ilmastonmuutosta. Minun mielestäni joka tapauksessa tämä tutkimus on uskottava, mutta tietysti sitä on vielä äh, tarkasteltava vähän lähemmin. Sonic. Focus Sonic. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko. Nie wiem dlaczego koleżanka... Niin, aivan lyhyesti. Minä en... Miksi Roy McKevin oli sitä mieltä, etteikö se voisi jättää keskustelua käymättä, koska meillähän oli 18. maaliskuuta 2011 täysistunnossa keskustelu tästä ylskakausta, että kai keskustelua pitää jatkaa, koska on tärkeää ottaa huomioon se, mitä komissio sen Oettinger sanoi 8. Eh, maaliskuuta. Ja nyt totta kai täytyy kansalaisten saada asiallista tietoa. Ja minusta tämä sen sijaan nyt on tendenssimäinen paperi, ja tässä annetaan vain tietynlaisia ohjeita, joilla pyritään huolehtimaan siitä, ettei voitaisi hyödyntää liuskakaasua. Haluaisin päättää puheenvuoroni lainaamalla herra Oettingeriä, joka sanoi 8. maaliskuuta, että liuskakaasu on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Se on parempi ympäristölle kuin hiili tai öljy. Se on joustavampaa kuin hiili tai ydinvoima. Kolaska. Sitten Kolaska. E, dziękuję bardzo. E, panie Przewodniczący, to jest... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen asiakirja, joka liuskekaasusta on laadittu ja siksi ei kannata yllättyä siitä, että asiaan suhtaudutaan aika tunnepitoisesti. Ja täällä ehdotettiin jo jopa moratoriota hydrauliselle murtamiselle ennen kuin mitä asiasta edes tiedetään. Eli ei tosiaan kannata yllättyä siitä, että tämä asia on näinkin kiistanalainen. Minä haluaisin tietää, julistiko Ranska tällaisen moratorion myös ydinvoimalle Fukushiman onnettomuuden jälkeen ja miksi ei? No minkä takia sitten sellainen toteutettiin liuskekaasun suhteen? 80 prosenttia energiasta Ranskassa tulee ydinvoimasta. Liuskekaasu on monimutkainen asia. Siinä on sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia asioita, jotka liittyvät siihen. Ja se liittyy myös koko Euroopan energiavarmuuteen. Kun tulevaisuudessa tällaisia tutkimuksia laaditaan, niin niissä pitäisi pyrkiä miettimään myös energian varmuutta. Me toistelemme usein, että energiaan liittyy paljon ongelmia, meillä on ilmasto-ongelmia ja muita ongelmia – komissio voisi varmasti tilata tutkimuksen, jossa tarkasteltaisiin vaikutuksia talouteen ja ympäristöön, mutta myös muita asioita. Itse en ole insinööri, joten en lähde puolustamaan tai vastustamaan hydraulista murtamista tai mitään muutakaan Yhdysvalloissa tai Euroopassakaan. Mutta herra Altman tässä sanoi, että liuskekaasu on pahaksi ihmisten terveydelle – ja sanoitte, että se uhkaa jopa terveyttä. Raportin sivulla 35 todetaan, että mahdollisten vaikutusten lisäksi ei voida todeta, että hydraulinen murtaminen liittyisi mitenkään suoraan näihin terveysuhkiin. Eli tällainen yhteys on asia, josta ei ole vielä minkäänlaista dokumentaatiota olemassa – Tämä asia tekee kyllä minulle varsinaisen päänsäryn tässä nyt. Niin, olette oikeassa, kollega Kolaska. Kaikkea pitää tarkastella. Me olemme ympäristövaliokunta ja meitä kiinnostaa ympäristökannat. Teollisuusvaliokunnallahan on kuuleminen asiasta. Te varmastikin, siellä varmastikin puhutaan energiavarmuudesta, energian tuotannosta – ja parlamentin mietinnön pitäisi kattaa tämä kaikki, mutta tässä on kysymys nyt selvityksestä, jota me olimme pyytäneet ympäristövaliokuntana. Eichhout. I'm a bit surprised about how this discussion is evolving. Kiitos puheenjohtaja. Olen vähän yllättynyt siitä, miten tätä keskustelua käydään. Esimerkiksi ENFI-valiokunta usein pyytää erityisistä aiheista tieteellisiä raportteja, niin kuin tässäkin asiassa. Joten me parlamentin jäseninä, meillä pitäisi ainakin olla käytöstapoja sen verran, että kiitämme asiantuntijoita tästä raportista sen sijaan, että hyökkäisimme heidän kimppuun. Ei sillä tavalla tiedemiehiä pitäisi kohdella. Toinen asia, me tiedämme, että Cornellin yliopisto on päätynyt samaan johtopäätökseen ja keskus myös päätyi Britanniassa siihen, että pitäisi antaa moratoria. Ja jos kaikki eri maiden tutkimukset päätyvät saman johtopäätöksen kuin tämä tutkimus, niin ehkäpä meidän pitäisi todella kyseenalaistaa tai miettiä, että mihin suuntaan me oikeastaan haluamme lähteä. Et, eli meidän pitäisi keskustella siitä, miten poliittisesti tulkitaan erilaisia tieteellisiä tutkimuksia. Siitähän tässä on kyse. Ja me vihreiden näkökulmasta katsomme, että tämä raportti, tutkimus on jälleen yksi todiste siitä, että jos tällä hetkellä ruvetaan hyödyntämään liuskekaasua, niin se ei ole oikea ratkaisu. Haluan nyt kiittää tiedemiehiä siitä, että saimme tätä tietoa. Nyt jos emme ähm, puhu tästä tieteellisestä puolesta, niin kysymys komissiolle. Luku neljä siihen, siellä luetellaan useita puutteita Euroopan unionin päätöksenteossa. Ja minun kysymykseni komissiolle onkin, että mitä te sen suhteen aiotte tehdä ja mitä aiotte päättää, mitä liuskekaasulle Euroopan unionin alueella tehdään, koska puutteita on kerran löydetty. Tämä pitäisi poliitikoilla olla mielessä sen sijaan, että huudetaan vain, että tiedemiehet antavat vääriä tuloksia, koska joskushan he antavat sellaisia tuloksia, joita poliitikot eivät halua kuulla. Kiitos. Ähm, kiitos. Espita Lukaszewska. bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę... Minä olen sitä mieltä, että ekologinen tietoisuus Euroopan kansalaisten keskuudessa on niin korkealla tasolla, että en usko, että jokin maa voisi päättää jostakin, mikä olisi vain uhkaksi väestölle tai ympäristölle. Sen sijaan Olin sitä mieltä, että on niin, että jos on tiettyä epäilyä ja jos ei olisi olemassa niin paljon erilaisia analyysejä, silloin ei olisi käyty asiasta mitään keskusteluakaan, mutta keskustelut usein osoittavat, että Yhdellä tutkiryhmällä on yksi näkemys ja sitten on toinen ryhmä, jolla on täysin toisenlainen näkemys. Ja tässä on myöskin väitetty, että, että on olemassa voimakasta lobbailua. Ja haluaisin sanoa, että jotta jos katsotaan tilannetta Puolassa, varmastikin on suuria esiintymiä ja voitaisiin kuvitella, että Tähän asiaan liittyy silloin vausta, mutta energiaan liittyy aina liiketoimintaa. Ja jos joku voittaa, niin joku häviää. Uskoisin, että se on nyt syy siihen, miksi tässä asiassa on niin aktiivisia. Jotkut ovat tätä vastaan, huolimatta siitä, että ei ole olemassa mitään yksilitteisiä tutkimustuloksia, jotka liittyvät uhkiin. Toiset ovat taas sitten puolesta, kuten puolalaiset, siksi, että me näemme tässä tiettyä toivoa, että voitaisiin saada tietynlaista energiariippumattomuutta Jos me sanomme ei atomiomalle, ei hiilelle, niin meidän täytyy kuitenkin olla siis hyvin tarkkoina silloin, kun me teemme ratkaisuja. Tässä voidaan nähdä, että puhutaan siitä, että saattaa olla tietty riski siinä osin, että voi syntyä vuotoja, jotka vaikuttavat ympäristöön ja terveyteen. Tämä selvitys siinä on, ei ole mitään selkeitä lähteitä. On puhuttu naisesta, joka on sairastunut syöpään. Minusta ei voida käyttää tämän tyyppisiä faktoja. On totta, että ihmiset, jotka asuvat esimerkiksi tuulivoiman lähistöllä, voivat vedota siihen, että heillä on tiettyjä sairauksia – jos me tämän pohjalta sitten lähtisimme esimerkiksi kieltämään tuulivoimaloita yhtäkkiä, se olisi aika kummallista. On selvää, että tämä asia pitää ottaa esille, eikä antaa pelkästään nyt tunteiden ottaa tässä ylivaltaa. Me tarvitsemme toisenlaisen raportin ja sen pitää tehdä, tehdä toisen, toinen työntekijäryhmä. Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tässä esimerkiksi mitä Linda McCavan sanoi keskusteluista. Nyt tämä uusi tapa porata tätä kaasua, miten se vaikuttaa vähähiiliseen talouteen, siirtymiseen, miten sillä voidaan vihertää politiikkaamme. Kuten muutkin kollegat ovat todenneet, vakavia puutteita on löydetty, kuten raportissa mainitaan. Niitä meidän täytyy ensin tutkailla komission tasolla. Ja haluaisin myös tietää, miten, mikä on komission kanta raportin ehdotuksiin. Joissakin maissa perinteisesti porataan kaasua ja öljyä, niin niissäkään ei ole lainsäädäntöä, joka tämän toiminnan mahdolliset vaikutukset kattaisi. Tosiasia on se, että ympäristövaikutusten arvioinnit eivät kata alle 500 000 kuution päivämääriä, päivittäisiä määriä. Ja meidän pitää miettiä muun mm. muassa Seveso 2 kannalta ja muiden direktiivien kannalta tätä. Jotkut hallitukset käyttävät tätä, vaikka eivät tiedä asioista. Ja sitten myös vesipuitedirektiivi, miten voidaan suojella vesiä, kun ajatellaan juuri hydraulista murtamista. Tässä on hyvin paljon materiaalia. Toivottavasti komissiokin sitä käyttää. Me voimme tätä materiaalia käyttää pohdinnoissamme. käsiteltävä tätä muun muassa vesipuitedirektiivin osalta. Colleagues, we are now at the end of the time. Hyvät kollegat, aika on nyt loppumassa. On kuusi puheenvuoroa vielä, mutta se ei ole mahdollista. Minä olen pahoillani. Mutta minusta olisi oikeudenmukaista antaa herra Altmanille vielä puheenvuoro. Komissio ei halunnut käyttää tänään puheenvuoroa, joten varmastikin tulee muita tilaisuuksia komissiolle käyttää puheenvuoro asiasta. Varmasti komissio kuuli kysymykset. Nyt herra Altman, haluaisitko käyttää vielä puheenvuoron ja, ja puhua näistä, näihin kommentteihin, jotka olivat teidän selvitystänne vastaan? Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin totta kai tämä aihe on hyvin kiistanalainen, mutta samalla myös mielenkiintoinen ihan tieteellisestä näkökulmasta tämän tutkimuksen laatiminen oli hyvin mielenkiintoista. Tein sen yhdessä kollegojeni kanssa. Täällä kyseenalaistettiin minun yritykseni itsenäisyys ja riippumattomuus. Yritykseni on perustettu ja yrityksemme on perustettu jo vuonna 1982, eli meillä on jo 30 vuotta kokemusta tältä alalta. Ja kun yritys perustettiin, tavoitteena oli se, että työskentelisimme energian ja maatalouden ja liikkuvuuden aiheiden parissa nimenomaan kestävyyden näkökulmasta. Ja näin yritys on myös toiminut. Olemme tehneet tutkimuksia myös tavanomaisten energialähteiden parissa. Olemme tutkineet hiiltä ja tavallista maakaasua ja monia muita energialähteitä. Minusta voidaan sanoa, että yritys on riippumaton Toisen asian, toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, on se, että täällä mainittiin, että me olisimme jotenkin keskittyneet uusiutuviin energianlähteisiin ja meillä olisi jonkinlaisia kaupallisia intressejä myös tässä asiassa. Asia ei ole näin. Me olemme riippumattomia tutkijoita ja teemme tutkimuksia kelle tahansa, joka niitä meiltä tilaa. Asiakkaina on autoalan yrityksiä, maakaasuyrityksiä, hiiliyrityksiä. Asiakkaat ovat ihan tunnettuja ja me toimimme kansainvälisesti. Kuten sanoin, olemme työskennelleet monien asiakkaiden kanssa. Niihin sisältyy myös Euroopan toimielimiä ja myös jäsenvaltioita ja niiden paikallisiakin edustajia. Eli varmaankaan tämän tutkimuksen neutraaliutta ei kannata kyseenalaistaa. Olette nähneet myös tällaisen nimettömän raportin tästä tutkimuksesta ja meidän yrityksestämme. Sinänsä ihan imartelevaa, että joku on halunnut sellaiseen aikaansa käyttää. Mitä vielä tässä kommentoisin? Yksi kysymys koski käyttämämme tietoa käyttämiämme tietoja ja näitä markkina-arvoja, joita on otettu saksalaiselta EON energiayhtiöltä. Me emme tehneet tässä minkäänlaisia taloudellisia arvioita tai arvioita liiketoimintamahdollisuuksista ja minun nähdäkseni emme ole tehneet myöskään niin, eli tätä ei pidä ymmärtää nyt niin, että tämä olisi jonkinlainen taloudellinen analyysi, tämä tutkimus. Me emme pyrkineetkään analysoimaan eh, mitään liiketoimintamahdollisuuksia. Emme analysoineet sitä, kannattaisiko eurooppalaisten yritysten yrittää hyödyntää epätavanomaisia kaasuvarantoja. Meitä, meitä ei siihen palkattu, emmekä sitä tehneet. Monia muitakin asioita otettiin esiin ja vastaan mielelläni kysymyksiin ja osallistun keskusteluihin näistä asioista. Vastaan kysymyksiin näistä tiedoista, joita käytimme ja, ja minkälaisia johtopäätöksiä tästä vedimme ja minkälaisia suosituksia annamme tässä tutkimuksessa. Kiitos. Kiitos. Niin, hyvät kollegat. Keskustelu oli hyödyllinen ja tärkeäkin. Se oli alkusoitto. Täällä ympäristövaliokunnassa meidän pitää nyt sitten päättää, miten tätä aihetta edelleen käsitellään. Kollega Sonik sanoi, että puolalaiset tutkijat ovat laatineet tämän paperin, jonka mainitsin, hän tulee mainitsemaan nimetkin. Sihteeristö oli johtanut laittaa nimet tähän mukaan, jolloin saamme vielä kuulla, ketkä olivat tämän paperin takana. Kohdat 17 ja 18 käsitellään sitten huomenna huomisen päivän päätteeksi. Meillä on silloin riittävästi aikaa. Kiitos osallistumisesta. Kokous näiltä osin päättyy. Kiitos. Okay. Thank you.